No niin, hyvät kollegat, tervetuloa tähän kolmanteen paneeliin parlamenttien väliseen konferenssiin. Toivotan teidät tervetulleeksi sekä kansallisten parlamenttien jäsenet että Euroopan parlamentin jäsenet. Tänään iltapäivänä me keskustelemme kahdessa osassa. Ensimmäisessä osassa puhumme sosiaalisesta tuloskunnosta ja AA-luokituksesta ja siitä, että onko sosiaalisissa oikeuksissa kysymys pelkästään palkkamekanismeista. Ja sitten puoli viidestä lähtien keskustelemme investointipolitiikasta ja sen avulla työpaikkojen luomisesta. Ja kysymys on investointivälineistä ja tarvittavista taidoista. Haluaisin kiittää kansallisia parlamentteja, jotka ovat eh, vastanneet eh, meihin, meidän kysymyksiimme liittyen tämän iltapäivän ohjelmaan. Me olemme saaneet eh, kymmenen vastausta. Ja ennen kuin siirrymme esityslistaan, niin haluaisin toivottaa myös George Engelin tervetulleeksi. Hän on Luxemburgin parlamentin työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja ja sitten me odotamme Nikolaus Maniosta vielä. Hän on Kreikan parlamentin sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Hän on talossa, tiedän, että hän kiiruhtaa jo tänne päin ja on varmaan jäänyt suustaan kiinni tuonne matkalle. Ennen kuin lähdemme keskustelemaan, niin muistettaisin teitä siitä, että noudatamme samaa menettelytapaa kuin tänä aamupäivänä. Eli pyytäisin teitä täyttämään puheenvuoropyyntö lappusen. Valkoiset eh, puheenvuorokortit ovat ensimmäiseen keskusteluosaan, eli tämä sosiaalinen kolmoisa. Ja sitten keltainen on tuolle loppuosalle, niin, että osaamme sitten järjestellä puheenvuoropyynnöt oikeisiin kohtiin. Ja pyytäisin, että kirjoitatte nimenne ymmärrettävästi tänä aamupäivällä. Äh, jokunen kollega täytti tämän paperin aikamoisella lääkärin käsialalla ja siitä sitten niitä harakan varpaita oli vaikea tulkita. Eli Toivottavasti kaikki saavat puheenvuoron. Yritämme järjestää sen niin, että kaikki saavat sen puheenvuoron, jotka sitä pyytävät. Ja sen vuoksi rajaamme puheenvuorot kahteen minuuttiin. Tiedän, että tämä on hämmästyttävää muutamille kollegoille, mutta Euroopan parlamentin jäsenet ovat rutinoituneita tähän kahden minuutin puheenvuoroon. Enempää me emme yleensä saa. No niin, Manjos tuli paikalle, tervetuloa. Niin, Euroopan parlamentin jäsenet ovat tottuneet tähän kahden minuutin puheenvuoroon, mutta tiedän, että suureksi kateuden aiheeksi te kansallisessa parlamentissa saatte puhua sydämenne kyllyydestä. No, yritämme hoitaa asian hyvin ja keskeytän puheenvuorot, jos ne menevät liian pitkälle ja, tai liian pitkiksi ja pyydän siihen ymmärtämystä. Ennen kuin me vielä aloitamme, niin haluaisin hieman alustaa tätä aihetta, eli AAA-luokitusta. Jean-Claude Junckerhan jo 2014 omassa puheenvuorossaan Euroopan parlamentissa käsitteli tätä ja hänen puheenvuorossa johti sitten koko tähän keskusteluun sosiaalisen oikeuden, oikeuksien pilarista. Ja 2015 sitten komission kanssa sovimme tästä aiheesta ja komissio otti sen mukaan työohjelmaansa vuodeksi 2016. Tammikuusta 2016 lähtien komissio on työstänyt tätä AAA-luokitusta vielä hieman enemmän ja on käynnistänyt nyt kuulemiskierroksen työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisten ja paikallisten edustajien kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta saataisiin ähm, konkretisoitua tämä sosiaalisten oikeuksien pilari Euroopan sosiaalipolitiikkaan. Ja me myös toivomme, tai meistä on hyvä, että tämä syntyy tällaisessa laajassa monitahoisessa keskustelussa. No, Samanaikaisesti tässä sitten eh, konkretisoituu muutakin. Kysymys on nimittäin eh, uudesta lainsäädännöstä Euroopan tasolla, joka vastaa tätä vuosituhatta. Kysymys on nuorisotyöllisyydestä, samoin kuin pitkäaikaistyöttömyydestä ja niiden eh, vähentämisestä. Ja samoin sitten tässä sosiaalisten oikeuksien pilarissa on myös äh, työskentelevien vanhempien oikeudet, pätevyysagenda, äh, työvoiman liikkuvuuspaketti, jonka äh, tämän paketin sisällöstä me emme vielä ihan konkreettisesti tiedä. Komissio haluaa tai komissio tulee esittämään meille ehdotuksia tulevina viikkoina ja kun me nyt katselemme näitä sosiaalisia vähimmäistandardeja tai sosiaalisia oikeuksia, niin tässä on hyvin paljon erilaisia määritelmiä sekä Euroopan perusoikeuskirjassa että kaikenlaisissa yleissopimuksissa. Ja nyt meidän täytyisi konkretisoida tämä kaikki. Ja tämä lähtee nyt euroalueelta ensin konkretisoimaan ja sitten muut maat voivat pikkuhiljaa liittyä mukaan. Me olemme valmistautuneet tähän tämänpäiväiseen kokoukseen esittämällä teille muutamia kysymyksiä. En nyt lähde niitä yksityiskohtaisesti tässä toistamaan. Te olette ne saaneet ja vastaukset, joita te olette meille antaneet, varmasti heijastuvat myös tässä keskustelussa. Kysymys on myös siitä, millä tavalla työmarkkinaosapuolet saataisiin mukaan tähän keskusteluun paikallisella ja kansallisella tasolla. Kysymys on myös kilpailukyky neuvostoista, josta on keskusteltu hyvinkin kriittisesti ja myös tällaisesta palkan neuvottelun mekanismista, joka on kriittinen aihe. Ja sen lisäksi meidän täytyisi myös huomioida nämä Jean-Claude Junckerin vaatimukset esimerkiksi sitä, että sama palkka samasta työstä samalla paikkakunnalla. Se on mielestäni ihan positiivista, että hän tämän on ottanut mukaan tai esiin. Miten pitkälle tämä nyt sitten voidaan ottaa lainsäädäntötyöhön, se ei tällä hetkellä ainakaan vielä ole nähtävissä. Eli tämä ihan lyhykäisesti näistä eri aiheista. Toivon mukaan en nyt liian tarkkaan viitoittanut tietä panelisteille, mutta Schengel saa ensin puheenvuoron ja sitten sen jälkeen Nikolaus Manios ja sitten ryhdymme keskustelemaan. George, ole hyvä. Euh, Hyvät edustajakollegat, hyvät naiset ja herrat. Työllisyyden ja sosiaaliturvan valiokunnan puheenjohtajana Luxemburgissa. Minulla on ilo olla täällä teidän kanssanne. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Hendeliä mahdollisuudesta puhua aiheesta, joka on minulle erityisen tärkeä ja erityisen lähellä sydäntäni. Kyseessä on Euroopan unionin sosiaalinen ulottuvuus. Hyvät naiset ja herrat, vähän yli oli vuosisataa sitten muutamat kaukonäköiset henkilöt, joihin kuului yksi luksemburilainenkin, puhalsi hengen tähän eurooppalaisen projektiin. Tällainen rauhan ja vakauden projekti ei olisi voinut syntyä ilman heidän energiansa ja sitoumustaan. Vuonna 1950 Schumannin julistuksen oli kirjoittajien tavoitteeksi määrätty mainittiin, äh, se, että parannetaan elinolosuhteita mm, tasamalla äh, edistystä heidän prioriteettinsa olivat täysin oikeutettuja. Jatkossa perussopimukset antoivat äh, vielä lisää vauhtia näille sosiaalisille ulottuvuuksille, jotka on liian kauan ohitettu. Lissabonin sopimuksessa vahvistettiin Euroopan sosiaalista ulottuvuutta ja edistelmällä työllisyyttä ja takamalla sosiaaliturvaan koulutuksen ja torjumalla sosiaalista syrjäytymistä. Nämä kaikki ovat Euroopan hankkeen ytimessä. Nyt on kuitenkin niin, että tällä hetkellä Euroopan unionissa on merkittäviä sosiaalisia ongelmia. Ja se näkyy historiallisen korkeina työttömyyslukuina, eriarvoisuuden lisäytymisenä, köyhyyden lisäytymisenä ja materiaalisena puutteina. Tähän vielä tulee päälle väli, eh, jäsenvaltioiden välisten erojen kasvu. Nuorisotyöttömyys ja lasten köyhyys ovat seikkoja, jotka kuvaavat sitä, kuinka tärkeää olisi suunnata Euroopan hanke jälleen sosiaaliseen ulottuvuuteen päin, jos haluamme välttää sosiaalisen murroksen ja sen, että kansalaiset irtautuvat tästä Eurooppa-hankkeestamme. Vain näin voidaan myös välttää hyvin vaarallinen populismin ja ääriliikkeiden nousu. On tosiasia, että vaikka meillä on rahoituksellista e- e- on, on tosiasia, että sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo on uhka Euroopan unionin vakaudelle. Meidän on otettava EUn, Euroopan hankkeen ytimeen tämä sosiaalinen ulottuvuus. Se on liian usein jätetty syrjään, sitä on jopa leimattu ja on väitetty, että siitä tulisi kielteisiä vaikutuksia budjettitasapainoon päinvastoin kuitenkin on vahva sosiaalinen unioni, jo, joka kohdistaa toimintansa ihmisiin ja sen on olisi oltava jäsenvaltioiden yle, yhteistyön pohja. On pystyttävä toimimaan niin, että kunnioitetaan perustavalaatua olevia oikeuksia ja parannetaan elämän ja työolosuhteita, torjutaan työttömyyttä, köyhyyttä, eriarvoisuutta, sosiaalista syrjäytymistä sekä palkka- ja veropolkumyyntiä. Samaan aikaan olisi edistettävä eurooppalaista sosiaalista mallia, joka perustuu vahvalle sosiaaliturvalle, laadukkaille julkisille palveluille ja työmarkkinaosapuolten välisellä vuoropuhelulla. Hyvät naiset ja herrat, sosiaalisen ulottuvuuden pitää olla prioriteetti Euroopan toimielinten agendalla ja sen olisi oltava kaiken politiikkamme ytimessä, olkoon kyseessä talous- tai rahoitusalan politiikka. On tärkeää ottaa äh, sosiaalisen ulottuvuudet äh, huolimme ytimeen, kun mennään eteenpäin unionin yhdentymisprojektissa. Euroopan hallintoa ja ohjausta voidaan vielä paremmin sopottaa, jotta voidaan tasapainoisella tavalla taata vahvempi kilpailukyky, rakenteellinen lähentyminen ja, ja kestävä osallistava kasvu, jotta voidaan samalla taata sosiaalinen kohesio. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikka on koordinoitava asianmukaisesti ja ne on yhdennettävä eurooppalaisen ohjausjakson ottamalla huomioon niille kuuluvat ominaispiirteet. Jos vilpittömästi päätämme edistää sosiaalisempaa Eurooppaa, meidän on saatava aikaan sosiaalista hallintaa ja ohjausta, ja siitä olisi tehtävä olennainen osa koko ohjausjaksoa. Kestävä ja osallistava kasvu onnistuu vain mikäli uudistamme sosiaaliturvajärjestelmiä yhteisen koordinaation kautta. Kuten tiedätte, hyvät naiset ja herrat, kaudella viimeisen kuuden kuukauden aikana Luxemburg päätti, että kansalaiset otettaisiin Eurooppa-hankkeen ytimeen. Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, syventäminen oli myös parlamentaarisen ulottuvuuden ytimessä Luxemburgin kaudella tästä aiheesta. Meillä olikin kolme perinteistä parlamentin välistä kokousta ja Luxemburg järjesti viime lokakuussa kokouksen, jossa olivat mukana sosiaalisten asioiden ministerit. Tämän lisäksi korkean tason asiantuntijat ovat tunnustaneet mahdollisuuksia vahvistaa sosiaalista ulottuvuutta Euroopan unionissa ja rahaunionissa myös muun muassa tällaisen kolmen aan luokituksen mukaan. Luxemburg puheenjohtajavaltiona halusi myös tuoda tällaisen kolmen aan luokituksen talous- ja rahaliittoon 28 jäsenvaltiolle. Luxemburg jatkuvalla tavalla pyrki tukimaan osallistavaa kasvua, jotta voidaan torjua työttömyyttä, jotta voidaan tukea Junckerin suunnitelman toteuttamista, jotta saataisiin tätä kautta kasvuliikkeelle ja kilpailukyky vahvemmaksi. Luxemburg puheenjohtajavaltiona kiinnitti huomiota sosiaalisiin investointeihin ja erityisesti inhimilliseen pääoman investointiin. Vain näin voimme välttää sen, että tasoitetaan alaspäin mahdollisuuksia. Näin myös EU voi saada oikeutusta kansalaisten silmissä eikä kansalaiset enää näkisi taloudellista yhdentymistä ja euroa uhkana. Vain näin voimme taata Eurooppa-hankkeen jatkumisen tulevaisuudessa. Sosiaaliset eriarvoisuudet asettavat Euroopan politiikan uskottavuuden vaaran ja on todella vaarana, että koko sisämarkkinat tästä menisivät raiteiltaan. On tarjottava näkymiä, tulevaisuuden näkymiä kansalaisille ja taattava eurooppalaiset arvot. Jotkut ajattelevat, että helppoja keinojakin olisi käytössä, vaikka ne eivät ollenkaan pidä paikkaansa. Hyvät kollegat, meidän pitää olla kunnianhimoisempia. Meidän on lähennyttävä toisiamme, mutta ylöspäin. Näin on yhdennettävä taas sosiaaliturvajärjestelmiä ja saman aikaan vältettävä sosiaalista rapautumista, joka olisi unionille eh, hyvin vaarallista sosiaalinen lähentyminen ylöspäin ei tarkoita eh, sosiaaliturvajärjestelmien harmonisointia, niin kuin jotkut vaikuttavat pelkäävän, vaan kyseessä on se, että sovitaan siitä, millaisia määritelmää annetaan yhteisille sosiaalisille standardeille, joiden avulla voidaan ohjata tarpeellisia uudistuksia. Sosiaalisiin yhteisiin aloitteisiin kuuluu muun muassa se, että valvottaisiin ja koordinoitaisiin paremmin työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa erityisesti olisi huomioittava täydentävän eläkkeen oikeuden siirtämismahdollisuudet ja täydentävyys jäsenvaltioiden välillä ja se, että paremmin tunnustettaisiin ammattipätevyydet. Eurooppalaisella tasolla meidän on pohdittava mekanismeja, joilla voidaan pohtia työttömyysturvaa meidän on pohdittava enemmän sosiaalista taloudellisia seikkoja. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministeriöiden euroryhmä olisi hyvä aloite. Sen kautta voimme tehdä osallistavammalla tavalla työtä. Ehkä olisi, voi, voisi olla myös eri parlamenttien sosiaalisten asioiden valiokuntien yhteistyö myöskin. Olisi vahvistettava yhteistyötä edelleen ja käytävä tehtävä tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten kanssa. Ei tietenkään pidä sulkea pois niitä maita, jotka eivät ole euroalueella, koska edessämme on kaikilla samat haasteet. Talouden edistys on sosiaaliseen edistykseen sidoksissa. Minulle on neljä tärkeää asiaa, jotta saadaan sosiaalinen Eurooppa aikaan. Ensinnäkin on kehitettävä yhteisiä sosiaalisia standardeja, toisekseen olisi saatava aikaan sosiaalitaloudellista hallintojärjestelmää. Kolmanneksi olisi edistettävää työllisyyttä ja asianmukaista koulutusta. Ja neljänneksi olisi sovittava sosiaalisten investointien agendasta. Tähän voi vielä palata myöhemmin, jos haluatte. Hyvät naiset ja herrat, meidän on yhdessä lähdettävä tekemään työtä Euroopan puolesta niin, että, että Euroopassa saataisiin sosiaalinen ulottuvuus elvytettyä. Meidän on yhdessä saatava aikaan tämä kolmen an sosiaalinen luokitus ja sopeutettava tätä sosiaalista mallia, jota kaikilla maailmassa kadehditaan. Miten sitten tässä voidaan toimia, kun ajat ovat vaikeita ja on kiusauksena tuo ja sulkeutua. Mitään ihmeellisiä ihmeläkkeitä ei tietenkään ole. Meidän on kannettava oma vastuumme me olemme sen kansalliselle velkaa. Meidän on keskityttävä keskeisiin asioihin, asioihin, jotka yhdistävät meitä. Euroopan on pidettävä kiinni lupauksistaan ja meidän on yhdessä pidettävä niistä kiinni. Tämä edellyttää solidaarisuutta. Vain solidaarisuuden kautta e- eriarvoisuus ja köyhyys voidaan voittaa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että ainoastaan näin voimme toivoa, että saamme takaisin luottamuksen niiltä, jotka esittävät epäilyksiä Euroopan hanketta kohtaan. Eurooppalaisen yhdentymisen vahvistaminen todellisen sosiaalisen paketin kautta on ainoa tapa päästä eteenpäin. Kiitän teitä, hyvät naiset ja herrat. George Engel, herzlichen Dank. No niin, äh, George äh, Engel, kiitokset tästä alustuksesta ja voimme ryhtyä sitten keskustelemaan, kunhan Nikolaus Manios on äh, oman alustuspuheenvuoronsa pitänyt. Ja eiköhän tässä löytynyt jo aika paljon keskusteltavaa. Nikolaus, ole hyvä. Hyvää iltapäivää. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja siitä, että saan puhua täällä ja kertoa teille Kreikan parlamentin näkemyksestä. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta. Me pidämme hyvänä sitä, että otetaan käyttöön eurooppalainen sosiaalisia oikeuksia koskeva pilari ja Kreikan parlamenttina sitoudumme olemaan mukana kaikissa vaiheissa kun eurooppalaista sosiaalista mallia pyritään vahvistamaan sellaisessa muodossa kuin me sen tunnemme sosiaaliturvan ja oikeudenmukaisen sosiaalisen kehityksen osalta. Se, mistä tänään täällä puhumme, liittyy laajempaan talouden hallinnointiin ja ohjaukseen ja talouden ohjausjaksoon. Uskon, että säästöpolitiikka näin konkretisoituu, se politiikka, jota EU:ssa on harjoitettu. Olemme omassa maassani nähneet vaikutukset ja olemme katsoneet taloudellisia indikaattoreita pelkästään ja olemme nähneet, että taloudellinen tilanne ei tätä kautta ole parantunut eikä ole luotu suoria edellytyksiä talouskasvulle. Ja yleisemmin ne eivät myöskään paranna kansalaistemme elinolosuhteita. Nämä puitteet aivan alusta pitäen pyrkivät edistämään pikemminkin finanssipoliittista sopeuttamista, eivät niinkään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Kreikka on toteuttanut sitoumuksia, joita sillä on perusopimuksissa ja instituutioiden kanssa. Ja se pyrkii hallinnoimaan tätä politiikkaa ja näissä puitteissa se pyrkii saamaan aikaan mahdollisimman laajan sosiaalisen suojan verkon, joka kattaisi erityisesti heikoimmat kansanosat. Uskon, että minun tulisi kiinnittää huomiota sosiaalisen ulottuvuuden joihinkin tietty, tiettyihin asioihin. Ensinnäkin kriisin hallinnassa on tähän asti keskitytty finanssipoliittiseen vakauttamiseen ja makrotaloudellisiin näkemyksiin. Ja tässä kaikkein tärkeimpänä välineenä on ollut säästöpolitiikka. Mutta jos katsotaan tämän politiikan sosiaalisia seurauksia, olen sitä mieltä, että tarvitaan muitakin välineitä, jotta kasvua saadaan aikaan ja voidaan pureutua kriisiin. Saadaan aikaan arvokkaita ja kestäviä työpaikkoja. Tämä on kaiken keskiössä. Tiedän, että kaikkea emme voi muuttaa, mutta meidän täytyy kuitenkin keskittyä valtavirtaistamaan sosiaalisia kriteereitä kaikkiin Euroopan unionin politiikan aloihin ja erityisesti mitä tulee talouden ohjausjaksoon. Toiseksi mikä tahansa politiikka Euroopan ja kansallisella tasolla, sen pitäisi ottaa huomioon sosiaaliset seuraukset, joita lainsäädännön täytäntöönpanolla on. Ja tässä pitäisi keskittyä työpaikkoihin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen. Ja kolmanneksi, sosiaalisen kestävyyden, sen pitää olla taloudenhallinnon tärkeä osa. Tässä on pyrittävä löytämään uusi tasapaino sosiaalipolitiikkojen ja talouspolitiikan välillä. Tarvitaan tiivistettyä yhteistyötä, synergiaa erityisesti EPSCO-neuvoston ja sosiaalipolitiikkojen välillä ja ECOFIN neuvoston välillä. Neljänneksi on myös varmistettava se, että työmarkkinaosapuolet saadaan tarpeellisella tavalla mukaan kaikkiin menettelyihin. Samoin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti on saatava mukaan oikealla tavalla. Viidenneksi. Jos halutaan, että politiikka on taloudellisesti kestävää ja sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti oikeudenmukaista, niin politiikkaa on hoidettava oikealla tavalla ja varmistettava se, että näiden kahden, eli sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien välille syntyy tasapaino. Jos katsotaan sosiaalisten oikeuksien eurooppalaista pilaria, niin voisin todeta, että meillä on jo pitkälti olemassa työoikeuksia ja sosiaalista sosiaalisia oikeuksia edistävää lainsäädäntöä, mutta se ei mene kyllä pitkälle tai sitä ei täytäntöönpanna. Nyt tarvitaan eh, tällaista lähentymistä ylöspäin sekä jäsenvaltioissa että yhteisössämme. Ja tässä tulisi keskittyä siihen, että luodaan hyviä ja kestäviä työpaikkoja, edistetään julkisia palveluita, oikeudenmukaisuutta, sosiaaliturvaa. Se, että otetaan käyttöön tällainen eurooppalainen sosiaalisten arvojen pilari, sen tulisi muuttaa toimintaehtoja yhteisössämme ja työmaailmassa. Tämä tulisi lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja oikeudenmukaisuutta, ja tämän pilarin tulisi edistää ja täydentää kaikkia toimia, joilla pyritään suojelemaan työntekijöitä EU:ssa. Muuten se ei täytä tarkoitusperiä, vaan se jää pelkäksi sanahelinäksi. Työmarkkinaosapuolet ja kansalaisjärjestöt on tietysti saatava keskeisen roolin tämän hankkeen eri vaiheissa kuulemisten alkuvaiheesta aivan lopulliseen täytäntöönpanon saakka ja valvontaan saakka. Ja haluaisin tässä yhteydessä viitata erityisesti työehtosopimuksiin palkoista. Tämä on yksi aiheista, joista tänään keskustelemme. Me kaikki tiedämme, minkälaisia taisteluita maan osassamme ja myös muualla on käyty viimeisen sadan vuoden aikana, jotta saataisiin aikaan tällaiset kollektiivi sopimusneuvottelu sopimusneuvotteluoikeudet. Ja nyt tätä pidetään usein itsestäänselvyytenä, mutta tämä ei kuitenkaan valitettavasti enää päde monessakaan jäsenvaltiossa. Olosuhteet eivät enää ole samanlaiset työntekijöillä kautta EUn. Työehtosopimusmahdollisuudet, niitä on poistettu viime vuosina minun maassani. Ja hallituksella on vaikeuksia ottaa tätä uudelleen käyttöön, koska instituutiot tätä niin voimakkaasti vastustavat. Mutta työhtösopimusten näyttely on yksi perus sitoumus, jonka Tur- Kreikan hallitus on esittänyt kansalaisilleen, ja toivon, että tässä päästään tulevina kuukausina eteenpäin. me olemme toimineet asiassa omissa maissa. Me tiedämme, että tällaisten neuvotteluoikeuksien poistaminen rikkoo työntekijöiden oikeuksia ja meidän on taisteltava sen puolesta, että saamme yhtenäiset eurooppalaiset työehtosopimus- ja palkkaneuvotteluoikeudet kaikille työntekijöille. Ja valtion tulee tukea tarpeen vaatiessa työntekijöitä. Mitään eurooppalaista sosiaalisten oikeuksien pilaria ei voi olla olemassa, jos tällaisia heikkouksia edelleen on, tai jos voidaan jäädä joissakin jäsenvaltioissa tämän täytäntöönpanon ulkopuolelle. Nyt sitten hieman yksityiskohtaisemmin tästä sosiaalisten oikeuksien pilarista. Sen pitäisi pohjautua kahdelle akselille. Ensinnäkin tulee täydentää ja täyttää nykylainsäädännön porsanreikiä sosiaalipolitiikassa niin, että voidaan ottaa huomioon nykyinen työmarkkinaympäristö. Ja voidaan varmistaa se, että uudenlaisessa työmalleissa otetaan huomioon tasapaino työntekijän ja työnantajan välillä. Kansallisena parlamenttina ja Euroopan parlamenttina emme voi hyväksyä tällaista liian lyhytnäköistä toimintaa. On selvää, että työntekijät jäävät tässä kaikessa heikoimmaksi lenkiksi ja heidän puoliaan on tässä pidettävä. Toiseksi benchmarking-järjestelmä ja joustoturva Näitä asioita tarvitaan ja tässä pitäisi katsoa jäsenvaltioiden parhaita käytänteitä. Ja jälleen parlamenttien on todettava, että erityisesti tällä alalla tuemme sitä, että työpaikat ovat turvattuja ja vakaita. Ja että menettelyn jokaisessa vaiheessa työntekijäjärjestöillä ja AY-liikkeellä pitää olla keskeinen rooli. sosiaalisen arvioinnin järjestelmässä pitää pyrkiä kaikin keinoin välttämään polkumyyntiä ja pyrkiä kohti kohesiota. Tämä koskee työmarkkinoita ja työntekijöiden sosiaalista suojaa. Ja kun sovitaan sosiaalista benchmark-arvoista, tässä voitaisiin katsoa esimerkiksi työttömyysindi indeksejä tai lukuja, koulutusta, lastenhoitoa, verotusta ja niin edelleen, koska on osoitettu toteen, että nämä kaikki liittyvät työllisyystasoon. Kaikki tehtävät päätökset pitäisi tehdä yhdessä poliittisten sidosryhmien ja työntekijöiden edustajien aktiivisen mukanaolon kautta. Tietääkseni Tästä aiheesta on puhuttu täällä Euroopan parlamentin työllisyysasianvaliokunnassa ja on sovittu siitä kannasta, että ehdotukset, joita on esitetty eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien pilarista, menevät oikeaan suuntaan. Mutta olisi kuitenkin tarkasteltava seurauksia, joita toimilla on. Tämä kaikki on jo muuttunut työ, muuttanut työ, työhön liittyviä suhteita ja politiikkaa. On selvää, että komission ehdotukset ovat osittain hyvin erilaisia. Näistä ehdotuksista on hyötyä jos niillä taataan oikeus terveyspalveluihin, asumiseen, koulutukseen ja niin edelleen kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Meidän on kiinnitettävä erityishuomiota sellaisiin toimiin, joilla voidaan tukea vanhuksia, lapsia, vammaisia ja naisia ja niin edelleen. Konkreettisia toimia, joita voidaan täytäntöönpanna panna Tarvitsemme sellaisia näinä kriisin aikoina. Emme saa myöskään unohtaa, että sosiaaliset oikeudet ovat yleismaailmallisia. Ne koskevat meitä kaikkia. Sosiaalisten oikeuksien pilari voi olla vain kollektiivinen. Oikeuksien on pädettävä meihin kaikkiin EU-kansalaisiin tai EU-ssa asuviin, olivatpa ihmiset mistä hyvänsä, edustivat he mitä sukupuolta tahansa tai sukupuolista suuntautumista tai uskontokuntaa tahansa. Kiitoksia kovasti huomiostanne. Ja nyt äh, odotan tulevaa yhteistyötä. Toivottavasti en käyttänyt tässä liikaa aikaa. Vielen Dank, Nikolaus. Äh. Kiitokset, Nikolaus. kun me kutsumme puhujia, niin annamme aina suosituksen siitä, kuinka kauan heidän tulisi puhua, mutta no, sinun puheenvuorosi toi lisää äh, evästä tähän keskusteluun. Avaamme keskustelun. Meillä on 12 puheenvuoropyyntöä ja kaksi minuuttia per puhuja. Ensimmäiseksi Romaus Ratsukka Latviasta. Dear all, concerning Latvian Parliament and European Pillar of Hyvät eh, ystävät, eh, on erittäin tärkeää vahvistaa eh, talousunionin sosiaalista pilaria. Tämä on aihe, josta on puhuttu Latvian parlamentissa jo useita kertoja. Ja haluaisinkin painottaa, osoittaa, että kun täytäntöön pannaan Latvian uutta uudistusohjelmaa, me olemme ottaneet tällaisen tasapainoisen lähestymistavan, jossa ei huomioida ainoastaan taloudellista kasvua, vaan myös kehitys. Tämä lähetystapa on edistänyt hallintomekanismeja Latviassa ja luonut myös laajemman katsantokannan sosiaaliseen asian, asioihin sekä on myös vaihdettu mielipideitä tavoitteista ja politiikan välineistä ja pyritty estämään esimerkiksi sosiaalista syrjäytymistä. Mitä tulee eh, kilpailukykyneuvostoon, niin eh, Latvia on eh, kohtuullisen skeptinen. Luonnollisesti kilpailukykykomitean etu voisi olla hyvä, mutta meidän täytyy kuitenkin huomioida todellinen työllisyys ja sosiaalipolitiikka, ja meillä siinä on jo hyvin käytet, hyvällä tavalla käytettyjä toimenpiteitä. Samoin tämä kuuluu jäsenvaltioiden äh, omaan päätäntävaltaan ja toimivaltaan. Jokaisella maalla on oma lähestymistavansa. Jos Latviassa tämä on järjestetty esimerkiksi niin, että työmarkkinaosapuolella on oma vastuunsa ja minusta tällaista lähestymistapaa pitää myös kunnioittaa. Latvialla on kolmikanta komitea, jonka suurin tehtävä on huolehtia kansallisen tason yhteistyöstä hallituksen, työnantajan ja työntekijäjärjestöjen kesken. Neuvosto tai tämä komitea äh, pyrkii parantamaan äh, sosiotaloudellista äh, kehitystä ja se luo ja täytäntöönpanee strategisia ohjelmia ja lainsäädäntöä sosiaali- ja talousasioissa jotta se voisi taata sosiaalisen vakauden ja taata hyvinvointi koko maassa, samoin kuin se haluaa myös vahvistaa työmarkkinaosapuolten vastuuta tehdyistä päätöksistä. Se myös täytäntöön panee komission maakohtaiset suositukset. Kiitos. Dankeschön. Jetzt folgt Svetlana Angelov. Seuraavaksi Svetlana Angelov työ sosiaalivaliokunnan varapuheenjohtaja Bulgarian parlamentissa. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Bulgarian hallitus uskoo, että aktiivinen vuoropuhelu työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa on avainasemassa, jotta saadaan, asiaan teho, saadaan aikaan tehokasta yhteistyötä ja, ja laaja konsensus. Bulgarian hallituksen kantaa ohjausjakson osalta vahvistaa meiltä kumppanuuden työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että ne ovat mukana laatimassa kansallisia uudistussuunnitelmia. Bulgariassa palkat päätetään lainsäädännön kautta. Tavan mukaan Bulgarissa kaikki elintasoon liittyvät kysymykset päätetään yhteistyöneuvostossa. Ja näin ollen noudatetaan markkinaperiaatetta. Me kunnioitamme ja pidämme kiinni kaikista eurooppalaisista alaan kuuluvista standardeista palkoista päätetään työehtosopimuksen kautta. Toimimme niin, että voimme varmistaa väestön hyvinvoinnin. Toisin sanoen kysymään lausuntoa työmarkkinaosapuolelta. Tämä on hyvin tärkeää, jotta talous voi olla kilpailukykyinen. Teollisu- ta- työllisyys ja paik- politiikkaa kehitetään jatkuvalla tavalla ja pyrimme olemaan joustavia. Uskon, että tätä kautta voimme kannustaa yrittäjyyteen Bulgariassa. Bulgarian lainsäädännön mukaan ei voida harrastaa mitään uskontoon tai sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Kaikkien on saatava sama palkka. Tämä on periaate, josta on kaikkien bulgaarialaisten työnantajien pidettävä kiinni. Yhteiskuntamme on aika suvaitsevainen eikä ole mitään palkkaeroja Bulgaarissa. Kiitoksia. Danke sehr. Nun folgt Thomas Mann, Mitglied des Europäischen Seuraavaksi Thomas Mann, parlamentin jäsen. Jean-Claude Kiitos äh, puheenjohtaja Jean-Claude Juncker äh, teki tärkeän teon, kun äh, hän aloitti komissiossa, hän sanoi, että haluaisin saavuttaa sen, että Euroopan unioni vihdoinkin saisi sosiaaliset kasvot. Ja te, Engel, te sanoitte myös, että kansalaiset keskipisteeseen. Paljon on yritetty, mutta ikävä kyllä me emme ole onnistuneet kaikilla aloilla. Johtuen mm, sitä, että monet kansalaiset radikalisoituvat tai siirtyvät äärioikeistoon. Ja nämä ovat asioita, joita me emme voi ratkaista sen vuoksi, että olemme olleet liian lyhytnäköisiä. Tiedän sen, mutta vasta faktojen pohjalta voi toimia. Mitä me olemme tehneet? Jean-Claude Junckerin suunnitelma on se, että huolehditaan investointisuunnitelmasta, jotka tuovat lisäarvoa kansalaisille. Ja me parlamentissa olemme taistelleet sen puolesta, että nuorisotakuu täytäntöön pannaan. Se on otettu käyttöön joissain maissa ja me olemme antaneet rahaa myös nuorisoaloitteisiin niin, että annetaan rahaa nuorille ja heitä autetaan. Nämä ovat kaikki hyvin tärkeitä asioita, mutta eikö tässä nähdä, että siinä on jo eurooppalaista lisäarvoa? Kysymys Engelille. Ja herra Manios, minä keskustelin ää, äh, Ateenassa, olin teidän luonanne siellä ja keskustelin työllisyysvaliokunnan jäsenten kanssa ja tapasimme valtiovarainministeriä ja monia muitakin toimijoita. Ää, äh, ongelma on se, että kun koko ajan ää, äh, puhutaan säästötoimista ja puhutaan tiukasta, mutta kun meillä on näitä säästöohjelmia, jotta voisimme jälleen investoida sitten, kun puitteet ovat kunnossa. Esimerkiksi Saksa on hyvä esimerkki tästä. Olen teidän mielestänne, tai siis olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, mutta kysynkin teiltä, eikö olisi välttämätöntä, että teidän kotimaassanne, vaikka tiedän miten vaikeaa siellä on, että siellä esimerkiksi todellakin toteutettaisiin esimerkiksi eläkeuudistus. Me emme tee sitä sen vuoksi, että me kiusaisimme Kreikkaa. Ei, me haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden äh, myös itse tajuta, miten tärkeää on, että on eläkejärjestelmä, joka on mahdollista rahoittaa. Siis tarkoitus on hyvä, voin taata sen teille. Kiitos äh, Evangelos Pasiakos Kreikan parlamentista. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Kuulimme herra Maniosilta ja minäkin haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne näihin ongelmiin, joiden kanssa Kreikka tässä talouskriisissä kamppailee. Tämä vaikuttaa erityisesti nuoren sukupolven ja Tämä on johtanut todella surulliseen tilanteeseen maani osalta. Meillä on 26 prosentin työttömyysaste tällä hetkellä. Puoli miljoonaa ihmistä on työttömänä ja tämä vaikuttaa todella erityisesti nuoriin. He ovat todella tärkeitä maan talouselpymisen kannalta. Kreikkaa pidetään nyt maan pahimpana nuorisuus maana Tämä johtuu laajan talouskriisin takia, mutta johtuu laajasta talouskriisistä, mutta myös pakolaiskriisistä ja se taas johtuu Kreikan sijainnista. Tämä on johtanut valtavan sosiaalisen kriisiin, optimismin puutteeseen ja siihen, että monet kreikkalaiset ovat todella epätoivoisessa tilanteessa. Ja tämä taas aiheuttaa painetta EUlle. Me pyrimme leikkaamaan nuorisotyöttömyyttä niin, että luomme uudenlaiset, uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille, lisäämme koulutusta, annamme neuvontaa nuorille niin, että he voivat luoda uraa ja löytää arvokkaita työpaikkoja. rahoitus, jota EU on antanut, on tarjonnut mahdollisuuksia tukea esimerkiksi koulutus- ja yrittäjyystoimintaa nuorten keskuudessa Kreikassa. Olemme hyväksymässä lainsäädäntöä, jolla halutaan kannustaa myös työ, työnantajia työllistämään nuoria työntekijöitä, luomaan kannustimia – ja viemään eteenpäin sosiaalista vuoropuhelua. Mutta ponnistuksista huolimatta, joita olemme tehneet, emme ole nähneet vielä suuriakaan tuloksia, vaan meidän on edelleen käärittävä hihamme ja EUn on tuettava jäsenvaltioitaan entistä pontevammin tässä karmaisevassa tilanteessa. Kuten sanoin, se vaikuttaa eniten nuoriin. Tarvitsemme sosiaalista kohesiota, mutta myös solidaarisuutta, koska jos solidaarisuutta ei ole, Kreikan kaltaiset maat eivät selviä. Joskus EU-ssa Kreikka on ollut johtavassa asemassa, mutta näin ei ole enää. Muistuttaisin kahden minuutin puheenvuorosta. Ja seuraavaksi Portugalin edustajalle puheenvuoron Vanda Gimares. Kiitoksia puheenjohtaja. kun näitä uudistuksia kunnolla analysoidaan, niin, niin ymmärretään, että niiden kautta on poistettu eurooppalainen sosiaalinen malli ja ennakointimahdollisuudet ja rikastettu rikkaita maita. Jotkut ammattiliitot ovat osoittaneet myös, että portugalilaisten työntekijöiden tilanne on heikentynyt ja, ja myös naisten ja miesten välinen palkkaero on kasvanut kolmella prosentilla vaikka työttömyys on laskenut, se on enää 18 prosenttia, ja pitkäaikaisessa työttömyydessä on 9 prosenttia aktiivisesta väestöstä. Monet ovat hyvin pitkäaikaisessa työttömyydessä ja viidesosa on köyhyyden partailla. Neljä, tuota lasta on tässä myös kyseessä köyhät työntekijä, että heitä on yli 10 prosenttia väestöstä ja nuorisotyöttömyys on 35 prosenttia suurin piirtein. Laadukkaiden työpaikkojen luominen, sen pitäisi olla prioriteetti vuotuisessa kasvukatsauksessa pätkätyöt, jotka, pätkätyöt luovat vain eriarvoisuutta. Monet maat, joissa on tehty sopeutuksia, ja Nuoret ovat joutuneet lähtemään näistä maista. He pakenevat eh, koko naiset, hyvin koulutetut sukupolvet lähtevät pois. Tämä vaikuttaa demokratian laatuun eh, ja sosiaaliturvan kestävyyteen, ter- terveysjärjestelmiin eh, ja eläkejärjestelmiin ja se vain köyhdyttää maata. Ei ole mitenkään mahdollista uudistaa maan rakenteita ilman työmarkkinaosapuolia kansalliset kilpailukykykomiteat puuttuvat työmarkkinaosapuolten toimintaan. Minun mielestäni olisi tarpeen ottaa käyttöön kolme, kolmikanta komiteoita, joita ei ole vielä olemassa. Erityisesti on varmistettava näiden elinten toimintamahdollisuudet. Portugalissa tämä elin on perustuslaissa hyväksytty. Meillä on heikko budjetti ja työllisyys tilanne on huolestuttava. Eriarvoisuus ja köyhyys ovat saavuttaneet kestämättömiä tasoja joissakin maissa. Kun edelleen pidetään sama suunta, miten on mahdollista saada aika tällainen kolmen A-luokitus tai edes yhden A-luokitus? Kiitos äh, Laura Adjea, Euroopan parlamentin jäsen. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että jos Euroopan sosiaaliset kasvot ovat sellaiset kuin millaisina ne tuodaan esille nykyisessä Junckerin ohjelmassa, jos tämä on Euroopan kasvot, niin odotamme, että tämä vaalikausi päättyy mahdollisimman pian, koska todellisuudessa komission kasvot ovat todella epäinhimilliset ja hyvin kaukana humaneista kriisitilanteista, joissa Eurooppa tällä hetkellä on. Esimerkki, jonka kuulimme Kreikasta, on hyvin selkeä esimerkki siitä, kuinka toteutetut rakenneuudistukset, joissa on harjoitettu säästöpolitiikkaa, ovat tuhonneet sosiaaliturvajärjestelmiä ja vaikuttaneet vain kansalaisiin ja siellä, missä niiden olisi pitänyt toimia, ne ovatkin saaneet aikaan sosiaalisia kriisejä ja hätätilanteita. Ja vain heikentänyt maiden tilanteita. On turha puhua mistään kolmen, neljän, viiden aan sosiaalisesta luokituksesta. Nyt on annettava konkreettisia, tehokkaita vastauksia Muistan ikuisesti sen, kuinka Juncker vertasi Kreikkaa liekeissä olevaan lentokoneeseen ja uudistuksia ainoan keinon puuttua maan tilanteeseen. Nyt tarvitaan todella inhimillisiä, konkreettisia ratkaisuja. Muuten tämä on pelkkää sanahelinä, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään. Ei ainakaan sellaisille ihmisille, jotka näkevät nälkää ja joutuvat olemaan köyhyydessä. Kiitos Filip Kalleri. Eurooppa-asioiden valiokunnan sihteeri Ranskasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan uni- talous- ja rahaunioni ei voi enää kävellä vain yhdellä jalalla, rahaa jalalla euroalue kriisi 2015 valitettavasti ei tule olemaan viimeinen kriisi, mikäli jatkamme edelleen tällä tiellä, jolla meillä on epätasapainoa sekä makrotaloudellisella puolella että julkisen talouden puolella ja myös sosiaaliasioissa ja palkkakysymyksissä. Olemme sitä mieltä, että näillä aloilla on saatava aikaan lähentymistä erityisesti palkkakysymyksissä. Ongelma on se, että tänä päivänä euroalueen valuutta ei enää toimi kilpailukykyvälineenä ja näin ollen palkoista on vaarana tulla väline, jolla muokataan jäsenvaltioiden kilpailukykyä. Mikäli haluamme tämän estää, niin meidän on saatava aikaan lähentymistä palkkapolitiikassa. On selvää, että sosiaaliset indikaattorit, joita komissio on ehdottanut ja täytäntöpannut, ne ovat toki ensimmäinen vaihe, mutta olemme sitä mieltä, että pitäisi mennä vielä pidemmälle. Vähimmäispalkka on sosiaalioikeuksien sokkelissa sitä komission puheenjohtaja tulee ehdottamaan tulevina viikkoina, niin että jokaisella valtiolla olisi vähimmäispalkka käytössään. Ja sitten kun ajatellaan näitä ohjausjakson suosituksia. Komissiohan antaa suosituksia koskien työmarkkinoita ja se liittyy myös palkkoihin ja liian alhaiset palkat ja liian alhainen palkkapolitiikka on asia, jota pitäisi voida kritisoida, jotta vältetään polkumyynti tällä alalla. Ja mikäli tällainen kilpailukykykomitea perustetaan, niin sielläkin pitäisi pystyä keskustelemaan palkka-asioista. Ajatus on se, että meillä olisi eurooppalainen palkkojen seurantakeskus, jossa työmarkkinaosapuolet olisivat läsnä Euroopan toimielinten kanssa. Meistä tämä on sellainen ehdotus, joka menisi sellaiseen suuntaan, jossa paremmin otettaisiin huomioon paljon palkkapolitiikkaa ja unionin makrotalous. Kiitos. Sain vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Tämä meni nyt hieman tiukaksi. En ota enää vastaan uusia puheenvuoropyyntöjä niin, että me voimme pysyä aikataulussa. Riitta Myller Suomesta seuraavaksi, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Mikro... Mikrofoni kun puhumme talouden ohjausjaksosta puhumme yhtä aikaa ja tasa arvoisesti sekä sosiaalisesta että taloudellisesta ulottuvuudesta. valitettavasti tämä asia on unohtunut monissa maissa. työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys joka on otettu täällä esille on kaikkein pahimpia yhteiskunnallisia ongelmia koska, ne estävät yhteiskuntien kehittymisen ja aiheuttavat syrjäytymistä ja sitä kautta uusia kustannuksia. Me olemme Euroopassa monien haasteiden edessä ja yksi on maahanmuutto, turvapaikanhakijatilanne. Meillä on tulossa työmarkkinoille paljon uusia ihmisiä. On tärkeää, että me integroimme ihmiset jotka saavat turvapaikan mutta samalla on muistutettava siitä että tätä tilannetta ei saa käyttää hyväksi niin että luomme kahdet työmarkkinat eurooppaan niin että me luomme halpatyömarkkinat maahantulijoille ja tämä on yksi sellainen asia mikä on euroopan yhteinen toiminta ja euroopan yhteisellä politiikalla on, tähän pystyttävä puuttumaan. E, työmarkkinajärjestöt ja työntekijät ovat tällä hetkellä heikommassa asemassa koska taloustilanne on heikko. myöskään tätä ei saa käyttää hyväksi vaan on ymmärrettävä että tämä eurooppalainen malli jossa työnantaja ja työntekijäjärjestöt yhdessä sopivat sekä palkoista että monista sosiaalisista asioista on se vahvuus joka meillä euroopalla on ja tämä vahvuus meidän täytyy säilyttää myös tulevaisuudessa. Kiitos. Ja sitten seuraava puhuja Euroopan parlamentista. Ja absolutnie. Kiitos puheenjohtaja. Olen täysin yhtä mieltä herra Engelin kanssa, joka sanoi, että sosiaaliset asiat pitää saada takaisin Euroopan, eurooppalaisen hankkeen keskiöön. Työmarkkinat kehittyvät ja siksi meidän täytyy muuttua. Jos haluamme luoda sosiaalista politiikkaa Eurooppaan, niin meidän pitää pysyä samassa kelkassa näiden muutosten kanssa. Tämän valiokunnan puheenjohtaja totesi, että eurooppalainen lainsäädäntö ja joidenkin jäsenvaltioiden lainsäädäntö sisältävät määritelmiä ja ilmaisuja, jotka ovat hyvin laajoja, jotka taas sallivat hyvin laajan tulkinnan tai jopa ylitulkinnan tiettyjen käsitteiden osalta, esimerkiksi pätkätyöt ja sosiaalinen polkumyönti. Näitä termejä voidaan tulkita hyvin laajasti ja niitä voidaan ylitulkita. Ja jotta voitaisiin ymmärtää sääntöjä hyvin ja tulkita niitä hyvin, pitäisi välttää tällaisia termejä, joita voidaan todella ylitulkita tai tulkita liian löyhästi meidän pitää tässä toimia kansalaisten hyväksi, jotka pyrkivät ymmärtämään lainsäädäntöä ja tilanteen pitäisi olla sama kaikissa jäsenvaltioissa. Ja kannustaisin teitä myös pureutumaan ongelmiin. Me tarvitsemme parempaa työllisyyttä. Usein sanomme, että taistelemme työttömyyttä vastaan. mutta täytyy katsoa, miten tuemme niitä, jotka ovat ilman työtä. Asioista voidaan puhua uudella tavalla. Taistelkaamme uusien työpaikkojen puolesta. Kuvaa voidaan muuttaa. Voimme katsoa, miten yrityksiä ja perheitä voidaan tukea ja kannustaa luomaan uusia työpaikkoja. vaikkapa kaksikymppiset, jotka ovat lopettaneet koulunkäyntinsä, haluavat olla riippumattomia. Heille puhutaan elinikäisestä oppimisesta. Olisi parempi puhua ammattimaisesta kehityksestä. Jos käytetään eri termejä, positiivisempia termejä, tämä voisi kannustaa ihmisiä toisella tavalla. Udos Pirke. Seuraavaksi Udos Pirke Sloveniasta. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Te pozdrav eh, vsem zbranim. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Meillä, meidän on löydettävä ratkaisu tähän taloudelliseen ja työllisyyskriisiin, joka on meihin iskenyt. Sosiaali- asioiden tilanne on heikentynyt lähes joka paikassa ja ihmiset ovat joutuneet siitä maksamaan. Euroopan unionihan on unioni äm, tasa-arvoisten maiden, tasa-arvoisten kansojen liitto, joka erityisen herkästi kuuntelee ja seuraa jokaisen sosiaalisia oikeuksia. Euroopan unionin täytyy perustua sosiaalisille oikeuksille. Muuten Eurooppaa ei enää tulevaisuudessa ole olemassa. Niin kutsuttu kolmos luokitus on ihan hyvä. Ja sanat täytyy vain nyt täytäntöön panna tekoina ja haluaisin enemmän kunnianhimoa tällä sektorilla. Sosiaalisesti rehellinen toimintatapa on hyväksi kaikille. Siitä oikeuksissa on kysymys. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meillä on, me olemme saaneet tarpeeksemme inflaatiosta ja budjettitoimenpiteistä. Me olemme saaneet tarpeeksemme deflationaarisista toimenpiteistä muilla aloilla. Meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että työntekijöiden oikeudet vahvistuvat ja köyhien asema paranee. Sosiaalinen politi- sosiaalipolitiikka on osa koulutuspolitiikkaa, perhepolitiikkaa ja talouspolitiikkaa, mutta ei sellaisella tavalla, että koko ajan katsotaan vain suurinta mahdollista voittoa. Ja sitten se tapahtuu sosia- työntekijöiden sosiaalioikeuksien kustannuksella. Näin ei saa olla. Kiitos Gabi Zimmer, Euroopan parlamentti. No, Hyvät kollegat. Tilanne on hankala. Yhtäältä siis vaadimme voimakkaampaa, sosiaalisempaa Eurooppaa, mutta toisaalta tiedämme, että sosiaalipolitiikkaa tulisi yhtäältä harjoittaa pikemminkin kansallisella tasolla saman aikaan kun eurooppalaisella tasolla puhutaan sosiaalisista arvoista. Ja Siksi olipa kyseessä sitten maakohtaiset raportit tai vaatimukset näitä niin kutsuttuja ohjelmastatusmaita kohtaan, Siis tässä syntyy usein ristiriitaisia tilanteita. Tarvitsemme sellaista keskustelua, jossa mietimme, minkälaista sosiaalista Eurooppaa haluamme ja miten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit voivat vaikuttaa tilanteeseen. Jos edelleen sallimme sen, että neuvosto harjoittaa täysin erilaista politiikkaa ja sanoo, että meidän varpaillemme on turha astua. Me harjoitamme itse tätä sosiaalista politiikkaa. Silloin emme pääse eteenpäin ja niin jotakin merkittävää ja jää puuttumaan, eli solidaarisuus, jota tarvitsemme. Kaikkialla Euroopassa pitäisi olla oikeus päästä eroon köyhyydestä. Ja jos näin tapahtuu, silloin ei enää toteuteta Lissabonin sopimuksen sääntöjä. Ne sysätään syrjään. Me sallimme sen, että rikotaan perusoikeuskirjaa ja esitetään vaatimuksia, jotka johtavat kansalaisten entistä pahempaan köyhyyteen. On hyväksyttävää, että vaaditaan kolmen aan luokitusta, mutta kysymys kuuluu, milloin saamme konkreettisia toimia, joilla todella voimme päästä eteenpäin. Tässä on yhteisiä pohdinnan aiheita. Adrian Solomon, Austin parlament. Seuraavaksi Adrian Solomon, Romanian parlamentista. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și domnul Manios. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten Manios täällä jo sanoi, kriisin ja leikkauspolitiikan takia mitään ratkaisuja ongelmiin ei ole löydetty. Pikemminkin näillä keinoilla ongelmat ovat vain suurentuneet. Romania on pioneerina toiminut tällaisen sosiaalisen ja talousmallin toteuttajana. Vuonna 2010 vähensimme julkisen sektorin palkkoja 25 prosentilla. Jäädytimme eläkkeet ja vähimmäispalkka ei noussut neljään vuoteen. Kuitenkin Kuitenkaan talouden, ongelma, talouden ongelmat eivät kadonneet. Vuonna 2012 ryhdyimme taas nostamaan palkkoja, eläkkeitä ja julkisen ja yksityisen sektorin palkkoja. Vuonna 2015 mm, Romania on yksi niistä maista, joilla on positiivista talouskasvua, noin 4 prosentin kasvua. Tämä on todiste siitä, että palkkapolitiikan uudelleen pohdinta mutta on väline, jolla voidaan saada muutoksia aikaan Euroopassa. Sen kautta voidaan saada aikaan talouden kasvua. Tällä hetkellä puhutaan siitä, että järjestettäisiin tällaisia, perustettaisiin tällaisia kansallisia kilpailukykykomiteoita, kuten 5 prosentin puheenjohtajan kertomuksesta nähdään. Se tarkoittaisi sitä, että palkat alistettaisiin valvonnalle ja niistä tulisi kilpailukyvyn vipu. Meidän ei pitäisi keskittyä ainoastaan palkkojen tasoon, vaan olisi pohdittava myös muita tekijöitä, joilla on vaikutus kilpailukykyyn. On vaarana, että ajatellaan niin, että ainoastaan ainoa, ainoa tekijä tässä kilpailupolitiikassa on palkka – politiikka. Näin ei kuitenkaan ole pohdittava myös työehdoista ja kun puhutaan rakenneuudistuksista, joilla varmasti sitä tarjontaan, niin on, on muistettava, että sillä on mm, kielteisiä vaikutuksia myös kysyntään ja tällä tavalla emme voi ratkaista työttömyysongelmaa. Ei voi olla niin, että lisäämme sisäistä kysyntää, jos palkat eivät nouse kaikilla toiminnan aloilla. Epäsymmetrinen politiikka, joka vaikuttaa tarjontaan ja kysyntään, saattaa olla yllättävää. Voi olla, että erot kasvavat jäsenvaltioiden välillä ja, ja, ja jäsenvaltioiden sisällä, mikäli jatkamme tämän tyyppistä epäsymmetristä politiikkaa. Me tarvitsemme älykästä politiikkaa ja tasapainoa rakenteellisten uudistusten ja inhimillisen pääoman välillä. Kiitoksia. Dankeschön, Alberto. Kiitos eh, Alberto Montero Espanjan parlamentista. Alberto Montero. Ja. ja. Eh, buenas tardes, muchas gracias. okay, hyvää iltapäivää ja kiitoksia puheenjohtaja. Enpä usko, että voisimme puhua oikeastaan sosiaalista mallista, eurooppalaisesta sosiaalista mallista. Meillä on yhteiset markkinat, meillä on yhteistä rahapolitiikkaa ja meillä on joitakin muita yhteisiä asioita, mutta meillä ei ole eurooppalaista yhteistä eurooppalaista sosiaalista mallia. Ei voida lähteä todellisuudesta, jota ei ole olemassa, jos haluamme mennä eteenpäin eh, tällaisen todellisen eurooppalaisen sosiaalisen mallin rakentamisessa. Se, mitä varmasti kaikki yhdentää, Eurooppalaisen sosiaalisen mallin pitäisi myös tuoda hyötyä monille työntekijöille maissamme. Mutta jos nyt oletetaan hetken, että tällainen eurooppalainen sosiaalinen malli olisi olemassa, mitä viime vuosina on nähty, mitä vieläkin nähdään, koskee sitä, että tällainen malli on rapautumassa johtuen kriisin politiikasta, se on tuomassa lisää eriarvoisuutta jäsenvaltioiden välillä ja jäsenvaltioiden sisällä. Se on tuomassa mm, kansainvälisiä eroja Euroopan unionin sisällä ja maiden sisällä myös. Eurooppalainen sosiaalinen pilari ei voi mennä eteenpäin, mikäli ei oteta huomioon sitä, mitä tapahtuu työmarkkinoilla. Omassa maassani Espanjassa työmarkkinoilla on tällainen kaksinkertainen shokki, joka ei ole mitenkään avautumassa. Ensinnäkin meillä on kvantitatiivinen shokki. Yli seitsemän vuotta meillä on ollut yli 20 prosentin työttömyysluvut, välillä korkeammat luvut kuin Kreikka, välillä vähän alempan, alemmat ilman sitä vaikutusta, mikä Kreikassa on ollut BKT. Meillä on yli 45 prosentin nuorisotyöttömyys. Työt, työllisyyttä luodaan, mutta työtunteja ei lisätä, eli toisin sanoen työtä jaetaan. Toisaalta meillä on kvalitatiivinen muutos, kun ajatellaan pätkätyöiden lisääntymistä. Meillä on työntekijöitä, joiden palkka ei riitä tarpeiden kattamiseen. Mielestäni on erittäin tärkeää lopettaa puhuminen tällaisista työmarkkinoista ja sosiaalisista säännöstä ja meidän on nyt löydettävä mahdollisuus puhua siitä, millaisia sosiaalisia vaikutuksia on talouspolitiikan eh, leikkauspolitiikalla. Lampros. Kiitos. Sitten eh, Lampiros eh, Euroopan parlamentista. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά ακούσαμε ομιλίες ευχολόγια. Jälleen kerran Me olemme kuulleet, että meidän täytyy, meidän täytyy, me haluamme, me haluamme. Se on se, mitä yleensä poliitikolta kuuluu, mutta käytännössä mitään ei tehdä, mitään, joka auttaisi meitä todellakin pääsemästä pois tästä umpikujasta, johon olemme jumiutuneet. Olemme keskustelleet, olemme sopineet kaiken näköisistä ehdotuksista, jotta löydettäisiin ratkaisuja esimerkiksi nuorisotyöttömyydelle, mutta mitä tapahtuu käytännössä? ei kaikilla jäsenvaltioilla ole mahdollisuutta täytäntöönpanna näitä ohjelmia. Viisi vuotta jo Kreikka on ollut säästöohjelman äh, kourissa ja Kreikan hallitus äh, on nyt pakotettu tavallaan nöyrtymään velkojensa edessä täysin ja koko hyvinvointi valtio on kadonnut, samoin kuin äh, terveydenhuoltojärjestelmä, työntekijöiden hyväksikäyttö. Mitä järkeä on tavoitteesta, jos niitä ei edes toimeenpanna tai niitä ei kyetä saavuttamaan? Ja kysymys esimerkiksi sosiaalista polkumyynnistä. Ei meillä ole mitään työehtosopimuksia enää. Herman, jos ikävä kyllä teidän hallituksenne ei millään muotoa taistele työntekijöiden oikeuksien puolesta. Te teitte kaiken näköisiä lupauksia ennen vaaleja ja sitten olette tehneet ihan päinvastoin. Maantieteilijästä, maanviljelijästä, rakettitieteilijään, kaikki ovat epäonnistuneet kaikki tiedemiehet ovat lähteneet, nuoret ovat lähteneet ulkomaille hakemaan töitä, aivovuoto Millä tavalla te kuvittelette, että tämä voitaisiin äh, hoitaa esimerkiksi massiivisella yritysten verottamisella, joka pakottaa vain yritykset sulkemaan ovensa? Mitä te teette äh, sosiaalirahoilla, eli nimenomaan äh, eläkkeillä? tämä vääränlainen säästöohjelma viiden vuoden aikana ei ole toiminut, mutta muut maat, kuten esimerkiksi Saksa, haluavat jatkaa samaa katastrofaalista polkua. Ja sitten viimeisenä äh, Alexander Euroopan parlamentista. Merci, monsieur le président. Alors... Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että Euroopassa on paljon maita, joissa väestö kärsii epävarmuudesta ja työttömyydestä. Minäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on tuoda lisää sosiaalista aspektia tähän Eurooppaan. Siitä on todella pulaa tänä päivänä. Haluaisin, hyvä puheenjohtaja, korostaa kaksi, kahta asiaa. Ensinnäkin olisi koordinoitava toimintaa paremmin jäsenvaltioiden välillä ja Euroopan tasolla. Kolleman jo sanoikin hetki sitten, meillä on useita välineitä Euroopan tasolla, joilla voidaan torjua nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä ja jotta voidaan edistää liikkuvuutta Euroopan tasolla. Haluaisinkin nyt esittää seuraavan kysymyksen on totta, että Euroopalla on oma vastuu, mutta kuinka näitä välineitä on käytetty eri jäsenvaltioissa? Onko niitä todella käytetty? Kuinka on seurattu näitä erityissuosituksia eri jäsenvaltioissa? Mihin uudistuksiin on jäsenvaltioissa ryhdytty? Minun mielestäni nämä ovat kysymyksiä, joihin on todella löydettävä vastauksia. Sitten toinen asia, josta halusin puhua, se koskee sitä, että meidän olisi ymmärrettävä täysin, että sosiaalista pilaria ei pidä mitenkään asettaa talouspilaria vastaan. Me tarvitsemme todella näitä molempia ja sosiaalisen pilarin on tietenkin nojauduttava taloudelliselle pilarille ja tämä tarkoittaa sitä, kuinka voisimme auttaa yrityksiä luomaan työpaikkoja, kuinka voisimme antaa ihmisille halun kehittää yrittäjyyshenkeä, ja ryhtyä yrittäjiksi. Todella nämä ovat täydentäviä seikkoja sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla. Ja sosiaali- ja yrittäjyysseikat ovat toisiaan täydentäviä tekijöitä. Näin voidaan luoda vaurautta ja työpaikkoja ja näin voitaisiin myös saada taas kansalaisetkin mukaan tähän Eurooppa-kelkkaan. Kiitoksia. Dankeschön, das waren die Kiitos. Ja näin olemme nyt sitten käyneet lävitse tämän keskustelukierroksen ja nyt sitten eh, paneelin eh, alustajat saavat kaksi ja puoli minuuttia per nokka. Merci, monsieur le président. Euh, bon, bon nombre de... puheenjohtaja. Monesta asiasta olemme yhtä mieltä. Olemme sitä mieltä, että sosiaalinen taso ja talous on huomioitava samanaikaisesti ja että talouden edistys ja kehittyys edellyttää sosiaalista eteenpäin menoa. Ne ovat toisiinsa sidoksissa. Työmarkkinan osapuolten välinen vuoropuhelu on säilytettävä ja sitä on parannettava, mikäli se ei ole riittävällä tasolla. jos mennään kahta nopeutta, niin heikoimmassa asemassa olevat tulevat kyllä menettämään paljon, paljon enemmän kuin muut. Minun mielestäni Euroopan unionin sosiaalinen puoli olisi voitu jo toteuttaa vuoden 1999 työntekijöiden perusoikeuskirjan kautta, siis joka annettiin ennen Maastrichtin sopimusta. Mutta sitä ei ole oikein täytäntöön pantu. Jo vuosia on ollut meneillään menettely, jossa taloudella on ollut liian merkittävä osa tässä politiikassa Euroopan unioni on hieman menettänyt luottamusta ja näin ollen nyt nämä hyvät asiat, jotka haluttaisiin ottaa mukaan, otetaan mukaan vasta paljon myöhemmin, koska luottamusta puuttuu. Edustaja Mann puhui tästä nuorisoaloitteesta ja totesi, että se on oikein hyvä asia. Mutta tarvitaan aikaa sen toteuttamiseen toteuttamiseen pitkällä aikavälillä tai keskipitkällä ajaa aikavälillä sitä on tarkasteltava, koska siihen liittyy paljon eri tekijöitä. Koulutus, koko koulutus liittyy siihen. Jos tilanne on nyt sellainen, että yritykset eivät oikein luo työpaikkoja, niin voipa olla, että menetetään luottamusta – ja vuoropuhelua puuttuu. Tarvitaan siis aikaa näille aloitteille kehittyä ja aikaa myös kansalaisille ja Euroopalle ymmärtää se, että Euroopan unioni korostaa nyt vahvemmin sosiaalisia kysymyksiä. Uskon, että tällä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia jo keskipitkällä aikavälillä ja ainakin pitkällä aikavälillä. Myönnän, että se mitä edustaja Jose Jivievska sanoi koskien sitä, että olisi annettava selkeä viesti kaikille jäsenvaltioille – koskien niitä toimia, joista parlamentti on päättänyt, ja ne olisi todella siirrettävä kansalliseen lainsäädäntöön eri maissa. Tämä pitää olla hyvin selkeä toimija, hyvin jäsennelty viestin pitäisi olla tässä selvä. Tässä on selvästikin vielä paljon työtä tehtävänä. Jos Euroopan parlamentti tai komissio haluaa saada aikaan muutoksia ja saada aikaan sosiaalisemman Euroopan, niin että Eurooppa ei olisi vain taloudesta, niin uskon, että suunta on kyllä oikea. Danke sehr, Nikolaus. Kiitokset ja sitten Nikolaus kolme minuuttia. Κύριε Πρόεδρε για τον χρόνο των επιπλέον. Kiitoksia oikein paljon tästä lisäajasta, puheenjohtaja. Aluksi eräs huomio. Eli se, että tämänpäiväisestä ja huomisesta kokouksesta voin varmasti lähteä hieman optimistisempana kuin tänne tullessani. Kuuntelin kollegoita eri maista, kuulin erilaisia poliittisia näkemyksiä totta kai. Ja tässä otettiin esille hyvin vakavia asioita. Mutta se, mistä syntyy myönteinen kuva, on se, että ihmiset monista eri maista ovat selvästi ymmärtäneet, että kokeilut Kreikan suhteen ovat epäonnistuneet Että tästä meidän on todella otettava opiksemme ja tällaista on vältettävä jatkossa. Ja tämä liittyy siihen kysymykseen, jonka kollega Mann, jolla on hyvin historiallinen nimi, esitti. No, sosiaalisen alan uudistukset niitä on kyllä lähdetty tekemään. Tähän sanoi, että emme ole tehneet mitään, mutta kyllä hallitus on tehnyt uudistuksia. Kreikassa olemme puhuneet 90-luvusta lähtien sosiaaliturvajärjestelmästä, emme pelkästään nyt kriisin aikaan, ja olemme sanoneet, että järjestelmä on ollut aika epäselvä. Siihen on liittynyt erilaisia sosiaalisia, sosiaalista rahoitusta eri lähteistä. Katsotaanpa vaikkapa lentoyhtiötämme tai suuria pankkeja. Ne voidaan myydä hetkellä millä hyvänsä ja ne voivat erottaa työntekijänsä tuosta vain mutta tiesimme, että uudistuksia tarvitaan. No, meitä on nyt kritisoitu siitä, että kesällä allekirjoitimme sopimuksen. Allekirjoitimme sopimuksen, jotta emme enää joutuisi menettämään entistä enemmän varoja. Ja nyt yritetään päästä eroon varhaisista eläköitymisistä. Ymmärtänette, että tähän liittyy poliittisia kustannuksia. Ihmiset jäävät eläkkeelle ja Nyt eläköitymisikää ollaan nostamassa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Budjetissa on vajetta. Mitä teemme? Leikkaammeko eläkkeitä vai luomme uudenlaisen maksujärjestelmän? Ja päädyimme toiseen vaihtoehtoon eivät tyytymättömät ole väärässä. Heidän on pitänyt tässä hyväksyä kuuden vuoden toimet. Esimerkiksi IMFn toimesta. Pitä, pitääkö meidän leikata eläkkeitä edelleen? No en ole taloustieteilijä, mutta pitääkö eläkeläisiltä vielä, vielä viimeisetkin rahat. He tienaavat jo nyt, tai saavat paljon pienempiä eläkkeitä kuin muut eurooppalaiset. Jos näin tehdään, nämä varat eivät hyödytä kuitenkaan elpymistä, vaan lähtee taloudestamme joikin ja menetämme edelleen lisää työpaikkoja. Ja mitä tämä merkitsee? Se merkitsee sitä, että tämä vaikuttaisi entistä haitallisemmin sosiaaliturvajärjestelmään uudistus, reformi, se on sana, joka tulee kreikan kielestä. Mutta ei tässä nyt kaikkea pystytä sivuttamaan, mutta kuka nyt maksaa siis kriisistä koituvat kustannukset? Onko tämä Eurooppa, joka haluaa, että sillä on sosiaaliset kasvut vai ei? Jos haluamme tällaiset, silloin taistelua on jatkettava. 90 prosenttia kreikkalaisista on joutunut maksamaan valtavasti tästä kriisistä. 10 prosenttia säästyy kustannuksilta tai jopa hyötyi kriisistä. nyt nämä 10 prosenttia on saatava myös mukaan talkoisiin. Tällaiset näkemykset tulevat ehkä aiheuttamaan vielä suurempaa haittaa. Tämä pelaa oikeiston pussiin nyt vallalla on vasemmistoideologia. Voi olla, että joudumme palaamaan omiin kansallisvaltioihimme, mutta tämä on aikaisemmin synnyttänyt kaksi maailmansotaa, ja tätä emme todellakaan halua. Emme halua Euroopan kolmatta maailmansotaa, vaan tätä vastaan on kaikkien taisteltava. Kaikki näkevät puolueellisen politiikan, jota suuremmat voimat harjoittavat voimat, jotka pitävät pääomia hallussa, No meidän täytyy kaikkien käydä taistelua yhdessä. Damit sind wir mit diesem panel durch. No niin, nyt olemme käyneet tämän panelin päätökseen saaneet ja kiittäisin Josh äh, Engeliä ja Nikolaus Maniosta äh, alustuksista ja keskustelusta. Ja Nyt annamme panelistien eh, siirtyä tuonne toiselle puolelle ja odotamme, että seuraavat panelistit eh, tulevat tänne pöydän taakse. Työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtajan kanssa olen samaa mieltä siitä, että pitää aina muotoilla tarkkaan, mitä tarkoittaa, eh, mutta yhdessä asiassa on kuitenkin OECDn tarkka määritelmä. Euroopassa on yli 125 miljoonaa ihmistä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Tämä ei ole noin luku. Uskoakseni tässä keskustelussa meidän pitäisi katsoa johonkin tiettyyn suuntaan. Köyhyyskysymys ei kuitenkaan ole asia, joka olisi vallalla ainoastaan kriisivaltioissa. Yksistään Lontoossa 27 prosenttia ihmisistä elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Tämäkin on OECDn tilastoista. Eli siis Euroopassa täytyy todeta, että meillä on todella paljon köyhiä ihmisiä. Ja viime vuosit ovat osoittaneet, että pyrkimykset korjata taloutta ei ole toiminut. Se on johtanut siihen, että ihmiset ovat menettäneet luottamuksensa ei ainoastaan EU-hun, vaan koko politiikkaa ja pahimmassa tapauksessa menettäneet uskonsa demokratiaan. Jatko pohdinnoissa tämä pitää ottaa huomioon. Työllisyyspolitiikka on tärkeää ja sosiaalipolitiikka on tärkeää ja että sitä ei pidetä Euroopan tasolla minkäännäköisenä tällaisena sivutuotteena tai, tai jätteenä, vaan se on oma erillinen pilarinsa Euroopan politiikassa. Sen vuoksi minusta on hyvä, että me keskustelemme komission kanssa intensiivisesti, samoin kuin komission ja kansallisten tasojen kanssa siitä, miltä sosiaaliset vähimmäistandardit voisivat näyttää, jotka eivät kuitenkaan ole minimistandardeja, vaan vähimmäisstandardeja jotka avaavat äh, käytävän ylöspäin. Haluaisin sanoa vielä tässä alustavasti, että on selvää, että emme me voi vaatia, että koko talousponnistelut asetetta, tai otettaisiin sosiaalisektorin käyttöön. Tähän tarvitaan sekä julkisia investointeja että yksityisiä investointeja, jotka luovat uutta työllisyyttä. Sellaista työllisyyttä, josta voi elää, joka elättää, eikä mitään sellaista työtä, joka on vain valtion tukien siirtoja. Ja Jean-Claude Junckerin ehdotus investointisuunnitelmasta Euroopalle on mielestäni tämän suuntainen. Sitä kritisoitiin tänä aamuna, että sitä, se ei ole tarpeeksi muotoiltu. Se vaatii, tarvitsee enemmän strategista infrastruktuuria, koulutusta, kehitystä, innovaatioita. Kaikki näihin on enemmän investointeja, mutta me tarvitsemme tähän yhteistä eurooppalaista ponnistusta. Ja tästä me nimenomaan keskustelemme seuraavassa paneelissa. Toivotan tervetulleeksi Brigitte van der Byrchin, joka on työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja Hollannin parlamentista. Tervetuloa. Ja samoin Jaroslav Savadil, joka on myös sosiaaliasioiden valiokunnan puheenjohtaja Tsekin parlamentissa. Tervetuloa. Ja tällä me käynnistämme keskustelun. Naiset ensin. Pyydän Brigitteä pitämään ensimmäisen puheenvuoron. Uh, dear Chair and colleagues of the European... Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamenttiin ja kansallisten parlamenttiin kollegat. Tämän iltapäivän aihe on hyvin tärkeä Alankomaiden edustajan huolelle. Haluaisin käsitellä neljää asiaa puheessani. Ensinnäkin muuttuva maailma, jossa elämme, ja haasteet, joita edessämme on. Toinen kohta. Älykkäiden kaupunkien ja alueiden rooli. Ja kolmanneksi startup-yritysten merkitys. Ja viimeiseksi neljäntenä mahdollisuudet ja haasteet, joita robotiikka tarjoaa. Ensinnäkin muuttuva maailma ja edessämme olevat haasteet. Euroopan unionin talous on pikkuhiljaa elpymässä. Nyt ei enää keskitytä niin kriisin päihittämiseen, vaan työpaikkojen luomiseen. tänä, aik- iltapäivänä keskustelumme tätä korostaakin. Meidän on kuitenkin huomattava, että yhteiskunta ja pää- työmarkkinat eivät ole enää samanlaiset kuin ennen kriisiä. Tilanne on muuttunut aika lailla. Minun käsittääkseni meidän on muutettava ajatustapojamme koske sitä, kuinka saattaisiin lisää ihmisiä töihin. Kaiken kaikkiaan tämähän on Eurooppa 2020 strategiankin yksi tavoitteista. On tärkeää, että saadaan parempi tasapaino Euroopan työmarkkinoille niin, että että, työ, että työkysyntä ja tarjonta vastaavat toisiaan paremmin. Alankomaissa koulut koulutus, rakenteet ja työntekijät, työnantajat, niitä kannustetaan tekemään yhteistyötä ohjelmien parissa, jotka valmistavat opiskelijoita hyvin tulevaisuuden työmarkkinoita varten. Hyvin koulutettu työvoima ja opiskelijat, joille, joille on opetettu yrittäjyystaitoja varhaisessa vaiheessa, tekee maasta houkuttelevan liiketoimintapaikkana monikansallisille yrityksille, huippuosaamisen kesku, keskuksille ja toki myös startup-yrityksille. Jotta voidaan edelleen parantaa nuorten mahdollisuuksia työmarkkinoilla, hal, alkuperäinen hallitus sopii sekä ammattiliittojen että työnantajajärjestöjen kanssa siitä, että luodotaisiin yli 10 000 paikkaa työpaikkaa koulutussopimuksella näille nuorille ihmisille. Edelleen uskomme, että että tämä vähimmäispalkka, jonka meillä on alkumaissa, sen on annettava mahdollisuuksia nuorille ja, ja antaa mahdollisuus päästä pehmeästi työmarkkinoille mukaan. Sitten äh, älykkäiden kaupunkien ja alueiden rooli. Yhteistyö on meidän mielestämme avainasemassa työpaikkojen luomisessa. Alankomaissa uskotaan, että, että kaupungeissa, meillähän ei ole kovin suuri maa, joten kaupunkeilla, niin, niin meillä on muutamia isoja kaupunkeja sitten koko maa. On muistettava myös laajemmat alueet kaupunkien ympärille, joita voidaan stimuloida innovaattia ja tutkimusta ja työllisyyttä varten. Meidän on osattava oikein yhdistää eri fasiliteetit. Esimerkiksi on kuntia, jotka antavat lupia, jotka auttavat yrityksen löytämään oikean sijainnin. Meillä on myös yliopistoja, jotka investoivat, investoivat in, innovointiin ja näin kouluttavat tulevaa työvoimaamme. Ja sitten meillä on tietenkin myös innovoivia opintolinjoja ja voidaan näin löydä työpaikkoja ja näin yhdessä voimme luoda älykkäät kaupungit. Eindhoven on yksi esimerkki tämän tyyppistä toiminnasta. Se on Etelä-Alankomaassa oleva kaupunki, jossa on paljon yrityksiä, kuten Philips ja ASML. 2011 Eindhovenin ympäristö julistettiin maailman älykkäimmäksi alueeksi älykkäiden yhteisöjen foorumin nimeämänä. Tällä alueella ja muuallakin maassa viedään innovointia vahvasti eteenpäin, mutta näin tehdään myös älykkäissä kaupungeissa, jotta voidaan helpottaa tätä kehitystä. Kaikkien tasojen hallitusten on tehtävä tiukkaa yhteistyötä yliopistojen kanssa, koulujen ja yritysten kanssa. Sitten haluaisin puhua startup-yritysten merkityksestä. Kuten kaikki olette tietoisia, joku tästä puhuikin, on paljon perheyrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka ovat hyvin tärkeitä työpaikkojen luomisessa. Näin on laita myös startup-yritysten kohdalla. startup aloitteen liittyy Delta-aloitteeseen. Alankomaissa se on aikaisemman komissaari Neli Cruzin rahoittama ja tarkoituksena on luoda mahdollisimman hyvät olosuhteet startup-yrityksille toimia. Muutaman kuukauden päästä Delta Delta-aloite järjestää festivaali, jossa investoijat ja yrittäjät saatetaan yhteen. Startup Delta ottaa vastaan erittäin inspiroivia puhujia, kuten Apple, Applen toimitusjohtaja Tim Cook ja Uberin toimitusjohtaja ja Alibaba johtaja myös. Tarkoituksena on antaa inspiraatiota omille startup-yrityksillemme. Muutama vuosi sitten Bill Gates kävi Hollannissa ja vieraili useissa startup-yrityksissä ja puhui myös parlamentin jäsenille innovoinnista yksityissektorilla. Nuoret ja startup-yrittäjät ja muut voivat saada myös vaihtoehtoista rahoitusta. Pankit ovat olleet hyvin tiukkoja viime aikoina rahoituksen myöntämisessä uusille yrityksille, joten on erittäin inspiroivaa toimia niin, että autetaan yrityksiä löytämään rahoitusväyliä. Alankomaiden edustajien huoneessa hiljattain äänestettiin Startup-agendan puolesta. Siinä oli 43 ehdotusta, joilla parannetaan liiketoimintaympäristöä ja lisätään tiedotusta ja rahoitusta. Tällä alalla olisi myös pohdittava joukkorahoitusmahdollisuuksia. Tämä on lupaava vaihtoehtoinen tie saada yrityksille rahoitusta ja luoda uusia työpaikkoja. Edustajanhuoneen raho- varainhoitokomitea järjesti pyörän pöydän kokouksen viime kuussa ja siellä keskusteltiin mahdollisuuksia, kuin miten voitaisiin parantaa joukkorahoitusten hyödyntämistä. Mukana oli liikemaailman eh, edustajia ja valvontalaitosten edustajia. Parlamentillakin voi olla oma roolinsa, kun se stimuloi innovoivia ajatuksia ja käytäntöjä. Sitten mahdollisuuksista ja robotiikan tulevaisuuden näkymistä. Jotta voitaisiin hyötyä innovoinnista ja startup-toiminnasta, meidän on ymmärrettävä, että maailmasta tulee yhä enemmän digitaali. Tekninen kehitys ja robotiikan kehitys varmasti tulee vaikuttamaan talouteemme ja erityisesti työmarkkinoihimme työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta Alankomaiden eh, edustajan huoneessa ei ajatellut jäädä odottelemaan seurauksia, vaan ryhtyi tekemään laajaa tutkimusta koskien sitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia voidaan odottaa tietystä teknisestä kehityksestä. Teimme tutkimuksen, jossa katsottiin menneisyyteen, jota tarkasteltiin aikaisempia merkittäviä teknologisia muutoksia ja millaisia seurauksia niistä oli. Tutkimuksessa opimme myös sen, ketkä tällä kertaa ovat voittajia ja ketkä ovat henkilöitä, jotka mahdollisesti häviävät. Näin voimme ennakoida haasteita ja mahdollisuuksia, joita, jotka meitä odottavat. Ja toimia niin, että, että uusi kehitys hyödyttäisi meitä kaikkia on sellaisia kysymyksiä kuin kuinka meidän pitäisi ennakoida kehitystä koulutusohjelmissa, kuinka voisimme stimuloida opiskelijoita tekemään erilaisia valintoja opinnoissa niin, ettei valittaisi ainoastaan psykologiaa, vaan ehkä myös voitaisiin kannustaa opiskelijoita valitsemaan tietotekniikkaa tai teknologisia aineita. Olisi myös kannustettavaa ammattikoulutusta nuorten parissa ja tarkasteltava tiettyjä, tiettyä oikeudellista suojaa tietyille työntekijöiden ryhmille, jotka saattavat olla vaarassa. Meillä on paljon mahdollisuuksia toimia käymme keskustelua juuri Alankomenon edustajanhuoneessa omassa valiokunnassa ja tämä on erittäin inspiroivaa työtä toimia eri politiikan kentän edustajien kanssa. Kuten aikaisemmin mainitsin, yhteistyö ja toinen toisensa inspirointi ja haastaminen ovat meidän mielestämme erittäin tärkeitä tekijöitä. Mutta toimiin ryhtäminen ja vastuun kantaminen omassa maassa on tärkeää. Ei pidä pelätä vaikeiden päätösten tekemistä, jotka on sitten perusteltava kansalaisille. Tämä on aivan avain, jotta menesty, voimme menestyä tulevaisuudessa ja voimme saada aikaan kilpailukykyisiä maita ja Euroopan unionin ja luoda työpaikkoja ja mahdollisuuksia. Meidän käsittääksemme Alankomaiden edustajan huoneena on erittäin tärkeää tehdä parlamenttien välistä yhteistyötä, vaihtaa käytänteitä ja hyviä käytäntöjä ja tietoja myös Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä. Näin voimme vahvistaa demokratista valvontaa ja hyötyä toinen toistemme hyvistä ajatuksista, ideoista ja oppia toinen toistemme virheistä, ehkä virheistä, opitaan eniten. Ja olin ennen yrittäjä, jos jossakin epäonnistuu, niin silloin oppi kaikkein eniten. Toivon, että olen nyt vienyt tätä tavoitetta eteenpäin ja todella mielelläni oppisin nyt lisää kollegoilta ja kuulisin kommenttejanne tähän, tähän kokouksen aiheeseen liittyen. Kiitokset äh, Brigitte Vandenburgille ensimmäisestä alustuksesta. Jaroslav Savadil ei ole ainoastaan valiokunnan puheenjohtaja, vaan hän on ollut äh, äh, Tsekissä pitkän aikaan äh, ammattiliittojen konfederaation puheenjohtaja. Eli tervetuloa. Ja AY-liikkeläisenä pidän tätä hienona. Tervetuloa. Je příhodné, že sedím vedle svého sociálního nepřítele. Kiitoksia. Istun tässä oikeastaan nyt hieman viholliseni vieressä, jos sosiaalisesti ajatellaan. Kyseessä on yrittäjä. No, ollako vai eikö olla, sanottiin jo vuosisatoja sitten. Tsekin tasavallassa Tilanne kehittyy tietyllä tavalla kriisin aikana ja sen jälkeen. Monet asiat epäonnistuivat ja kysymys kuuluu, miksi näin kävi? Suomalaiskollega taisi puhua siitä, että sosiaaliset ja taloudelliset asiat, niiden tulee kulkea käsi kädessä. Me Pyrimme näin löytämään mahdollisimman hyvän sosiaalisen tilanteen, tasapainoisen ratkaisun, jossa löydettäisiin todella tasapaino talouden ja sosiaalikysymysten välillä. Vuonna 2009, kun kriisi puhkesi maassamme, alkoivat säästötoimet. Investoinnit tyrehtyivät, palkkoja, eläkkeitä, kaikkea leikattiin. Kaikki joutuivat säästötoimien uhriksi. Ja sanottiin, että ei tämä johda hyvinvointiin, mutta siitä huolimatta hallitus jatkoi samoilla linjoilla. No mit, mitä lukuja meillä on? Vuonna 2012, kun naapurimme Slovakia, Puola ja Saksa jo lähtivät elpymisen tielle 1,5-3 prosenttia BKT, mutta Tsekin tasavalta sai aikaan edelleen vain negatiivisia lukuja. Tämä johtui äärimmäisistä säästötoimenpiteistä Tsekin tasavallassa. Kuulimme sadasta 600 000 työttömästä, se vastasi noin 10 prosenttia. Ja tarvittiin korjaavia toimenpiteitä. Ja nyt vuonna 2015 BKTmme kasvoi 4,4 prosentilla. Työttömyys laski vain 400 60 000 ihmiseen, eli 140 000 vähemmän kuin vuonna 2009, koska saimme valtavaa tukea investointeihin, työvoimatoimistot tekivät osansa. Nämä toimistot saivat lisää inhimillisiä resursseja niin, että niillä oli kylliksi kapasiteettia löytää työpaikkoja ihmisille. Nyt työttömyys on laskenut 6 prosenttiin. Luku on EUn mittakaavassa varsin hyvä. Kuten kuulimme, joissakin maissa luku on yli 20 prosenttia tai enemmänkin, varsinkin nuorten keskuudessa. Työvoimatoimistot tai työvirastosta lähtivät useisiin eri toimiin. Kannustettiin sellaisia työnantajia, jotka pystyivät työllistämään nuoria tai yli 50-vuotiaita. On totta, että nuorisotyöttömyys on kaikkein kurinta työttömyyden muoto. Nyt Eurooppakin pyrkii kitkemään nuorisotyöttömyyttä. Nyt on katsottava tuloksia eri jäsenvaltioista. EU:ssa on rakenteellista työttömyyttä, nuoriso- ja muuta työttömyyttä, mutta tilastotiedosta on pulaa. Ja kun katsotaan Euroopan parlamenttia tai kansallisia parlamentteja, en juurikaan näe yhteistyön henkeä. Vuonna 2004 me AY-liitossa todella tuimme liittymistämme Euroopan unioniin. Mutta ehkäpä tilanne työntekijöiden keskuudessa on muuttunut, mutta olemme edelleen sitä mieltä, että meidän on tehtävä kaikkemme, jotta Eurooppa pysyy kasassa. Tsekin tasavallassa, kun katsotaan maahanmuuttoa, niin tämä tilanne ja maahanmuuttoaallot eivät ole vaikuttaneet meihin kovinkaan voimakkaasti. Me olemme pikemminkin kauttakulkumaa. Meidän alueemme läpi kuljetaan Saksaan, josta ihmiset etsivät parempia elinoloja. No miksi näin on? Jos ihmiset todella vaarantavat koko henkensä ja kaikkensa, koko elämänsä. Miksi he valikoivat näin voimakkaasti? Miksi he eivät vain jää maahan, kuten Tsekin tasavalta, joka on turvallinen? No en minä heille ole vihainen, mutta tällainen valikoivuus, se, että valitaan vain joitakin kohdemaita, joissa on aika houkuttelevat Sosiaaliturvajärjestelmät kyllä herättää kysymyksiä. Kun katsotaan Euroopan parlamentin roolia, kyseessä on hyvin monimutkainen toimielin, eikä tilanne varmastikaan helpotu. Minulla on kokemuksia vain omasta kansallisesta parlamentista, niin sielläkin tilanne on joskus hankalaa, vaikka kyseessä onkin pieni parlamentti. Ja se, että löydetään konsensus näin valtavan kokoisessa parlamentissa, no kyllä nostan teille hattua, jos tässä onnistutte. Me halusimme Euroopan parlamenttiin ja meidän tulee myös nyt sitten tukea Euroopan parlamenttia. Meidän on pyydettävä parlamenttia pyrkimään tavoitteisiimme ja siihen, että saadaan ihmisille entistä paremmat elinolosuhteet, saadaan aikaan parempi ympäristö kansallisille parlamenteille niin, että ne voisivat osaltaan edesauttaa jäsenvaltioissa elinolosuhteiden kohentumista. Me puhumme kilpailukykykomiteoista tai sosiaalisista komiteoista, olipa niiden nimi mikä tahansa, meidän täytyy saada aikaan hallitusten ja työntekijöiden ja työnantajien välistä luottamusta ja ymmärtämystä. Muuten emme pääse puusta pitkään. Tämä tehtävä lankeaa poliittiselle eliitille, eli tehtävä siitä, että luodaan hyvät edellytykset käydä vuoropuhelua työnantajien ja työntekijöiden AY-liittojen kanssa. Tähän on pyrittävä. Jos näin ei tehdä, niin silloin menetämme kaiken. Eikä tämä koske vain Kreikkaa. Minulla on Kreikassa hyvin läheinen ystäväkin. Hän on täällä tänään. Voisimme käydä asiasta tuntikausia keskustelua. Tämä ei siis koske vain tiettyjä maita, vaan kaikkia. Jotta pääsemme eteenpäin, tarvitsemme avoimuutta ja meidän on katsottava totuutta silmin, vaikka se ei aina olekaan sellainen kuin haluamme. On taisteltava asioita vastaan, vaikka ne olisivat epämiellyttäviä. Siksi istumme parlamenteissamme, eikä ole väliä sillä, olenko kansallinen parlamentin jäsen tai kuulunko Euroopan parlamenttiin. Tehtävä on kaikille sama ja me kaikki voimme kantaa oman kortemme kehkoon siinä, että Eurooppa pidetään yhdessä. Helppo tehtävä tästä ei tule. Ongelmia riittää, Brexit. Eilen Brysselin täyttivät terästyön tekijät, jotka osoittivat mieltään Kiinaa vastaan. Me tietysti haluamme, että työolot ovat hyvät, työturvallisuutta noudatetaan. Näin Euroopassa tehdään. Mutta kaukana idässä olosuhteet ovat erilaiset. Ja siksi me Euroopan unionissa toimimme yhdessä maailman kauppajärjestössä. Eurooppana olemme voimakkaampia, kun toimimme yhdessä ja voimme näin puolustaa paremmin omia etujemme. Ja olen nähnyt, miten, minkälaisia laitteita sähkö, terästyöntekijät käyttävät omassa maassa, niin, ja samoin olen nähnyt laitteet Intiassa. Tilanne on todella erilainen. On myös katsottava työn kustannuksia. Keskustelu on kaiken kaikkiaan varsin monimutkainen. Sitten lapsityövoima. Me periaatteessa totta kai vastustamme lapsityövoimaa, mutta Intiassa, Bangladesissa lasten on tehtävä työtä, jotta perhe voi säilyä hengissä. Eli lähtökohdat ovat täysin erilaiset. Jos me nyt avaamme rajamme, kaikki tulevat tänne, niin silloin meidän on pidettävä kiinni omista säännöistämme ja peräänkuulutettava niiden noudattamista meidän alueellamme, kun tänne tulee ihmisiä ulkoa. Näin meidän tulisi mielestäni tehdä. Tämä pätee ihmisiin, jotka tulevat maihimme laillisesti ja haluavat tehdä täällä töitä. Kyllä, heidän täytyy noudattaa sääntöjämme, kuten kaikkien muidenkin. Kiitoksia huomiosta. Jaroslav. Kiitos. Sinä annoit tässä nyt niin paljon äh, ajattelemisen aihetta ja kaiken näköisiä avainsanoja. Yritän tässä nyt äh, koostaa koko tätä keskustelua. En kyllä totisesti siihen nyt kykene. No seitsemän henkilöä on nyt pyytänyt äh, puheenvuoroja. Muistakaa kollegat, vain tällä puheenvuorolappusella. Vain lappusella, muuten ei puheenvuorot heru. Ja niin, olen tiukka. Niin, jos joku haluaa vielä puheenvuoron, niin täyttäkää tämä puheenvuoropyyntö lappunen. No niin, tämä on Puolasta Mijislav Augustin Puolan parlamentista. Ole hyvä. Panie przewodniczący, panie przewodnicząca, e, było tutaj... Puheenjohtaja, kuulimme tässä hyvin äh, emotionaalisia mielipiteitä, koska taloudellisista seuraamuksista tulee usein myös sosiaalisia seuraamuksia. Ja sitten unohdamme kaikki nämä valtavat prosessit, jotka ovat käynnissä ja jotka äh, ovat tapahtuneet riippumatta äh, siitä, mitä Euroopassa on tapahtunut. Me puhumme vain näistä prosesseista, globalisaatio, teknologioiden kehittyminen, yhteiskunnan ikääntyminen ja niin edelleen. Paradoksaalista kyllä haluaisin puhua yhteiskunnan ikääntymisestä myös investointien valossa, koska ei ikääntyvää yhteiskuntaa voida katsoa ainoastaan taakkana ja kuormituksena budjetille. Totta, se maksaa, mutta kyllähän se on myös investointi. Se tarkoittaa myös sitä, että vaikka meillä nyt on rajallisia, rajalliset rahavarat, niin emme me voi ignoroida sosiaalisen muutoksen vaikutuksia. On paradoksaalista, että meillä on Euroopassa niin paljon tehtävää, mutta samanaikaisesti meillä on valtava määrä työttömiä. Ja minusta hyvä suunta olisi siis stimuloida näiden markkinoiden, niiden markkinoiden kehitystä, jotka luovat työllisyyttä. Ja yksi tällainen markkina tai osa markkinaa, jonka me usein unohdamme, on ö, hoivapalvelut. Ja se voisi olla tällainen hyvä investointikohde, innovointikohde ja me voisimme luoda sinne useita miljoonia työpaikkoja. Samanaikaisesti sitten myös äh, antamalla hyvälaatuista hoitoa ihmisille, jotka eivät enää kykene elämään itsenäisesti. Kaikki maat tekevät parhaansa. Puolalla on oma lainsäädäntönsä tällä sektorilla myös. Me olemme nähneet tässä mahdollisuuden luoda 400 000 uutta työpaikkaa ja haluaisin vielä lopuksi äh, sanoa terveiseni Brigitte van den Bergille. Minä tulen Pivasta äh, Puolassa. Meillä on neljä Philipsin äh, tehdasta. Me käymme usein Eindhovenissa ja tätä kautta meidän kaupungi on kehittynyt. Ja Philipswerke. Neljä? Oho, respekt. Suks Rasuks aus... Roma Rasuks äh, Latviasta. Thank you, Mr. Chairman. It's my impression. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on sellainen vaikutelma, että puolet äh, puhujista tulevat Kreikasta ja toiset puolet puhuvat, toinen puolisko puhuu Kreikasta. No, Latviassakin oli kriisi, siksi haluaisin mainita useita asioita, jotka todella toimivat ja mikä on meidän vaikutelmamme me kävimme pitkää keskustelua investoinneista yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erittäin tärkeää on huomioida kestävä osallistava kasvu EU:ssa, mutta kuitenkin on aivan yhtä tärkeää, että nämä investoinnit luovat uusia laadukkaita työpaikkoja ja edistävät inhimillisen pääolman kehitystä ja sen kautta voidaan torjua köyhyyttä. Aivan kuten aikaisempi puhuja Puolasta totesi, sama pätee työmarkkinoilla taitojen parantamista. Näin voidaan saavuttaa parempia ratkaisuja sosiaalisen osallistumisen ja elintason osalta. Latvassa olemme nähneet sel- selvän linkin työmarkkinaindikaattoreiden ja työntekijöiden koulutustason välillä. Mitä korkeampi koulutus, sitä paremmat ja vakaammat työpaikat eh, näillä henkilöillä työmarkkinoilla on. Uskon, että laadukas työ ja eh, koulutus voi todella olla merkittävän panos. Haluaisin ehdottaa, että otettaisiin mukaan tärkeä näkökohta näihin keskusteluihin, nimittäin eh, työpaikkojen laatu Siihen liittyy myös se, että arvioidaan, ovatko työpaikkaan ilmoitusedellytykset asianmukaiset ja vastaavatko ne asianmukaista työtä. Vuonna 2015 tietojen mukaan meillä on 10 prosentin eh, työllisyysero naisten työttömyys on 8,6 prosenttia ja miesten työttömyys on 11,4 prosenttia, joten ainakin naisten tilanne meillä on parempi. Nochmal die Erinnerung. Äh, Kiitos. Muistuttaisin vielä, että aikarajoitukset eivät ole muuttuneet vieläkään, että se on se kaksi minuuttia. Aleksandru Petru Fratean, Fratean Romaniasta. Mulțumesc. <clears throat> domnule președinte, domnule și domnilor, pentru mine cel puțin. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulle on selvä, että unioni kohtaa useita samanaikaisia kriisejä. Meillä on ulkoisia kriisejä, inflaatio, työttömyys, maahanmuutto, turvallisuus, ongelmat etelässä ja idässä. Ja me tarvitsemme myös solidaarisuutta tällä hetkellä. Jos me haluamme parantaa kansalaittemme luottamusta, meidän täytyy toimia nopeasti. Paras ratkaisu kansalaisille olisi, että mietimme, uudelleen, millä tavalla me toimimme talouden sektorilla niin, että toimisimme kansalaistemme intresseissä. Tällä hetkellä on vallalla hyvin paljon epävarmuutta. Jos katsoo tätä epävarmuutta, niin näkee, että tarvitaan enemmän investointeja ja on myös parannettava kysynnän ja tarjonnan yhteyttä. Eurooppalainen esirsuunnitelma on hyvä esimerkki projektista ja meidän täytyy varmistautua siitä, että käytämme budjetti, voimavaroja, investointeja ja investoimme myös inhimilliseen pääomaan. Ja me tarvitsemme yksityisiä investointeja. Meidän täytyy vahvistaa ja rohkaista kansalaisia luottamaan ja siksi hallitusten täytyy myös osallistua tähän. Me tarvitsemme enemmän vakautta kansallisiin parlamentteihin ja meillä täytyy olla selkeä tasapaino julkisten intressien ja investointien välillä. Kiitos. So, danke schön. Dann hat das Wort... Kiitos. Laura Gia, Euroopan parlamentin jäsen. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on kulunut melkein puolitoista vuotta tätä vaalikautta ja olemme pohtineet, mitkä voisivat olla sellaisia poliitikoja, joilla voidaan saada aikaan uusia työpaikkoja. Uudenlaiset työpaikat, pätevyyksien tunnustaminen ja se, että katsotaan uudenlaisia aloja, kuten vihreää taloutta. No, kun kaikki on paperilla, kaikki kuulostaa oikealta ja mielenkiintoiselta, mutta nyt on ollut vaarallista havaita, että riskit, joita kaukana on, ovatkin yhtäkkiä lähempänä. Euroopan komission hanke siitä, että Kiinalle annettaisiin markkinatalousasema, käytännössä vesittää kaiken, kaikki hankkeemme, kaikki ajatuksemme siitä, että työllisyyttä Euroopassa edistettäisiin ja kannustettaisiin. Meihin kohdistuisi näin valtavaa tuotantopainetta Kiinan puolelta, jota vastaan emme pysty toimimaan. Ja se tulee tuhoamaan tuotantoamme koska emme ole aina olleet kyllä niin rohkeita harjoittaaksemme tehokasta teollisuuspolitiikkaa. Ja pohdin, miten, jos jo nyt on olemassa sosiaalista polkumyyntiä Euroopassa ja se on ongelma, niin miten pystymme sitten puuttumaan tähän, jos Kiina on osa markkinoitamme? Me voimme puhua laadukkaista kestävistä työpaikoista, mutta me taistelemme todella tuulimyllyjä vastaan ja taistelu tulee olemaan hyvin hankalaa. Dankeschön, jetzt Uros Kiitos äh, Uros Pirke. Besedo, gospod äh, predsednik. Ko se pogovarjamo... Kiitos jos me nyt, eh, tai kun me nyt puhumme uusien työpaikkojen luomisesta, niin minun täytyy ensisijaisesti sanoa, että tämä eh, luonnollisesti on eh, priorisoitu tehtävä työllisyyspolitiikassa. Ja jos me haluamme tässä nyt priorisoida tehtäviämme, niin silloin työllisyyspolitiikka ei koskaan saa olla mikään sivutuote tai, tai jäte. Ja sen vuoksi on erittäin tärkeää, että me palautamme työttömyyden nollaan. No se on ainakin teoriassa ehkä mahdollista, mutta ei kuitenkaan käytännössä. Siitä huolimatta voimme kuitenkin toivoa, että me voisimme ähm, saada poistettua tätä pätkätyötä ja, ja tällaisia epävarmoja työpaikkoja. Kaikki nämä tällaiset pätkät työt eh, nuorison parissa täytyisi saada poistettua, koska ne eivät luo sosiaalista turvallisuutta nuorille pitkällä aikavälillä. Mikäli työ eh, politiikka, työvoimapolitiikka on eh, parempaa, niin silloin me voimme investoida enemmän myös sosiaalipolitiikkaan ja esimerkiksi tukiin. Ja sitten tämä tripla A-luokitus on myös yksi ajatus. Euroopan unioni yhdessä jäsenvaltioiden kanssa voisi miettiä sitä, minkälaisia työpaikkia halutaan. Meillä täytyy olla yhteisiä tekijöitä, kuten esimerkiksi sama palkka samasta työstä. Ja ihmisten täytyy myös saada kohtuullinen palkka. Jokaisella on ö, omat pätevyytensä ja sen lisäksi täytyy myös ö, kehittää alueita – ja täytyy miettiä myös erikoistumista ja erilaisten yritysten täydettä, täydentävyyttä. Tämä liittyy myös luonnollisesti koko koulutusjärjestelmään, joka täytyy myös sopeuttaa tähän. Täytyy olla hyvää yhteistyötä yliopistojen kesken esimerkiksi. Sitä kautta voidaan saada enemmän tuottavuutta työn, työpaikkoihin, jotka johtavat sitten lisäarvoon. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Kyprokselta Kevin Kutra Kukuma. Ja. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα με την θέση. Κοίταξια. Aloitan komission puheenjohtajan ehdotuksesta koskien uusia työpaikkoja. Yritysten on luotava nämä uudet työpaikat, ei instituutioiden niin hallitusta. Meidän kaikkien on ymmärrettävä, että tämä on vanha mielipide. Eikä sitä kautta voida löytää ratkaisuja ongelmiin. Täällä on esitetty huomioita aikaisemmin esimerkiksi koskien elinikäistä oppimista. Ymmärrämme oikein hyvin, että kyseessä on toimet, joilla jatkuvasti koulutetaan työntekijöitä niin, että työpaikkoja voitaisiin löytää. Sitten puhutaan, että työntekijöitä saataisiin näihin yrityksiin töihin, mutta kaikki nämä asiat koskevat osa-aikatöitä, eivät pysyviä työpaikkoja. Kyseessä on itse asiassa työntekijöiden hyväksikäyttö. Me haluamme pysyvään kunnollista arvokasta työtä. Komission vastuuhenkilön kannasta haluaisin vielä mainita, että aikaisemmin hän puhui yhdenvertaisista mahdollisuuksista. Nyt kuitenkin puhutaan äh, arvokkaista mahdollisuuksista kaikille. Kaikki ovat siis ymmärtäneet, että yhdenmukaisia mahdollisuuksia ei ole, joten nyt hyväksymme sitten nämä arvokkaat mahdollisuudet. Sitten yritysten kilpailukyky. Tästä puhun vieläkin. Mutta kilpailukyky tulee vain laskemaan. Tämä on tulos. Sitten vielä yksi asia. 2015 Kyproksella meillä oli 15 000 pidätysmääräystä, jotka johtuivat eh, maksurasteista eli veloista. Täällä puhutaan usein pk-yrityksistä, jotka eivät selviä laskusta. Nämä monet yrittäjät on vangittu ja todella myös työntekijätkin ovat joutuneet ongelmiin. Halusin vain sanoa, että tarvitaan julkisia investointeja, jotta voidaan luoda työpaikkoja, jotka olisivat kestäviä työpaikkoja ja joita oikeusvaltio tukisi. you. Jetzt kommt Tanja. Kiitos. Tanja González Peñas Euroopan parlamentista. Muchas gracias. Kiitoksia. Euroopassa on viime vuosina kärsitty kansalaisten elinolosuhteet ovat rapautuneet hyvin merkittävällä tavalla. Tämä ei ole mikään luonnonilmiö eikä mikään, joka nyt vaan tulee ja sille ei mahda mitään, vaan se on tulosta poliittista päätöksistä. Se on tulosta siitä, kuinka kriisistä on, kriisiä on hallinnoitu, kuinka julkisia palveluja on leikattu ja, ja sosiaalisia oikeuksia myös. Se on tulosta näissä toimielimissä tehdystä poliittista päätöksistä. Nuorisotyöttömyyden draama, joka on täälläkin mainittu, koskettelee Eurooppaa yhä enemmän. Espanjassa olemme nuorisotyöttömyyden kärjessä. Nuorisotyöttömyys on yli 50 prosentin. Kuitenkin meillä esitetään täällä ratkaisuja, jotka eivät pureudu ongelmien ytimeen. Yksi ratkaisusta olisi meillä liikkuvuus, näin meille kerrotaan itse asiassa sitä olisi kutsuttava maastonmuutokseen. Se tarkoittaa, että tuhannet nuoret lähtevät ja tämä on aikamoinen aivovuoto. Me olemme investoineet maamme tulevaisuuden puolesta ja kouluttaneet nuori, nuoria, mutta nyt nuoret lähtevät. Kuka tulee muutamien vuosien päästä maksamaan sosiaaliturvan, kuka tulee pitämään valtion jaloillaan, kuka pitää, pit, tulee pitämään julkiset palvelut pystyssä. Vielä sitten tämä nuorisotyöllisyysaloite. 50 prosenttia ei ole kulutettu. Siinä on todella suuria rahoitusongelmia köyhimmillä mailla. Monissa tapauksissa merkitsee sitä, että on tuottava mm, epävarmoja työpaikkoja ja käytäntöjä. Ongelma on se, että, että keskitymme siihen, että nuoret eivät ole riittävän koulutettuja mutta nuorethan ovat koulutettuja. Toki koulutusta voidaan vielä parantaa, mutta se ei ole ongelma. Ongelma on se, että meidän pitää kehittää politiikkaa, joka toisi työpaikkoja Eurooppaan. Politiikkaa, jonka avulla voisimme saada aikaan sosiaalista kehitystä ja kohesiota pohjoisen ja Euroopan etelän välillä niin, että etelässä päästäisiin tästä köyhyydestä, eikä se vain pahenisi leikkauksien ja sosiaalisten, sosiaalisten oikeuksien polkemisen kautta. Meidän onkin ajateltava, millaista politiikka olisi uutta teollisuutta varten ajateltavissa, niin että luotaisiin mahdollisuuksia, vihreät työpaikat, energia-alan siirtymät ja muut on torjuttava eriarvoisuutta Euroopassa, jotta voidaan saada aikaan työpaikkoja ja suojella teollisuuttamme ja tuotantoamme, jota myymme nyt sitten näiden vapaakauppasopimusten myötä talouden esteiden purkamisen kautta. Kiitos. Sitten äh, seuraava espanjalainen puhuja. Gracias, señor presidente. Y, eh... Kiitos puheenjohtaja. Olen vakuuttunut siitä, että työllisyys on parasta mahdollista sosiaalipolitiikkaa. En, emme ymmärrä, mutta ymmärrämme, että sosiaalipolitiikkaa ei voi olla, jos talouspolitiikka ei mene oikeaan suuntaan. Viimeisen neljän vuoden aikana suuri sitoumus oli hallituksen taholta se, että julkinen budjetti saadaan tasapainoon. Meillä oli suuria vajeita, hallitsemattomia vajeita, johon maamme kasvu hukkui. Nyt makro taloudellisen epätasapainon korjaaminen on ollut ensimmäinen asia, jota kautta on pystytty pyrkimään siihen, että taataan hyvinvointipalvelut ja päästään tästä tuhosta taas uusien työpaikkojen tielle. Investoinnit sosiaalisesti pystyvät saman aikaan työpaikkoja. Sosiaalinen, tarvitaan myös rakenneuudistuksia ja uudet uudistukset alkavat työmarkkinoiden uudistuksesta. Tämä johti siihen, että Euroopassa, Espanjassa on pystytty luomaan työpaikkoja, vaikka kasvu on ollut hyvin heikkoa, alle yhden prosentin. Viime vuosina on saatu luotua 600 80 000 työpaikkaa. On myös lähdetty merkittäviin toimiin, kuten toimet, joilla pyritään kitkemään nuorisotyöttömyyttä. Emme tietenkään voi vielä levätä laakereillamme. Tilanne on hyvin heikko, yli 50 prosenttia, mutta aikaisemmin luku oli yli 55 prosenttia. Ja vielä lopuksi, puheenjohtaja, Sosiaalinen malli ja jäsenvaltion aloitteet ovat olleet hyvin merkittäviä, mutta tärkeää on myös EUn tuki. Esimerkiksi se, että Euroopan varoja voidaan ohjata uudelleen. Danke sehr. Als Vladimir Marin. Kiitos sitten Vladimir Marinkovic Serbiasta. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, thank you. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin äh, kiitos oikein paljon, että olette kutsuneet meidät äh, ei-EU-maana osallistumaan ja käymään keskustelua kollegoiden kanssa Euroopan parlamentissa. Meillä on käynnissä prosessi, jossa toimeenpanemme rakennemuutoksia, muutoksia maassamme ja lopputulokset ovat olleet aika hyviä varsinkin yritysilmapiirin parantamisessa. Me olemme houkutelleet paljon suuria investoijia sinne viime vuosina USAsta ja Euroopan unionin maista, Yhdistyneet Arabiemiraatit ja niin edelleen. Mutta siitä huolimatta meillä on vielä suuri onnettomuus nuorisotyöttömyyden kanssa. Yli 40 prosenttia on nuorisotyöttömyys ja se on sama oikeastaan Länsi-Balkanilla joka paikassa. Meidän hallituksemme on ilmoittanut, että vuosi 2016 on yrittäjyyden teemavuosi. Ja olen ku, kuuntelin hyvin kärsivällisesti eh, Rova Vandenburgia ja minulla onkin hänelle muutama kysymys. Ensinnäkin se, mitkä ovat nämä verotukselliset kannustimet Hollannissa kun halutaan käynnistää tällainen startup-yritys. Ja mikä on paras keino rahoittaa Alankomaissa startup-yrityksiä? Kiitokset tästä mahdollisuudesta keskustella. So, als in der Reihe nun Ja sitten viimeisenä Neoklis. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun on sanottava, että kollegat, että komission retoriikan muutos osoittaa, että tilanne on pahentunut työmarkkinoiden osalta. Me olemme sitä mieltä, että tämä huonontuminen johtuu varsinkin uusliberaalista troikan politiikasta. Ja tällaisen Brysselin rajun kapitalismin takia ja, ja työmarkkinoiden uudistusten takia. Epävarmuus, epävakaus, köyhyys, tämä kaikki luonnehtii uusia sukupolvia. Työttömyyttä ei ole koskaan ollut näin paljon Euroopan unionin historiassa. Etelä-Euroopan maissa on päästy ennätystasoihin. Meidän onkin nyt pohdittava tätä. Komissio usein sanoo, puhuu tästä asiasta, kun meidän on näitä taloudellisia, ainoastaan taloudellisia kriteerejä, vakaus, sopimus, ohjausjakso. Miksi meillä ei ole myös kriteerejä, jotka koskevat nuorisotyöttömyyttä esimerkiksi, kun teemme päätöksiä maan taloutta koskien? Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että työllisyyden pitää olla tärkein prioriteetti, mutta emme me voi odottaa tässä tästä, tämän kuuluisan Junckerin suunnitelman tuloksia, koska minun mielestäni nämä ovat vain tyhjiä toiveita. Ainoastaan yksityinen sektori voi saada talouden käyntiin. Näistä 300 miljardista 280 miljardia pitäisi antaa yksityisen sektorin käyttöön. Junckerin ajatus oli kuitenkin aivan erilainen aikanaan. 16 miljardia komissiolta ovat leikkauksia, joita on saatu muista budjettikohdista, esimerkiksi verkkojen Eurooppa-välineestä 3 miljardia. Sitten horisontti 2022 eh, miljardia. Ei tämä siis ole mitään tuoretta rahaa. Meidän on siis luotava sellaiset olosuhteet, joissa voidaan todella luoda uusia kunnallisia työpaikkoja – ja saattava aikaan pitkän aikavälin investointeja Euroopan ohjelmien tukemana niin, että voidaan luoda näitä kunnon työpaikkoja. Ne muodostavat osan yhdennettyä julkista strategiaa ja tietenkin tämä oli, tietenkin on luottava samalla myös olosuhteet yksityisen investointia varten, mutta valtion on toimittava ensin ja sitten tarvitaan strategia, jossa – otetaan huomioon sopimukset ja, ja, ja työmarkkinaosapuolet ja tietenkin julkisten palvelujen tarjoaminen on huomioitava myös. Um no niin, nyt meillä on tarpeeksi aikaa antaa vielä ää, äh, Brigitte van den Byrschille mahdollisuus vastata samoin kuin Jaroslav Savadiville. Viisi minuuttia, aloitetaanko siitä? Kumpi haluaa? té debaty, která tady padla, která tady proběhla. Kiitos. Uudet työpaikat. Mutta mistä nämä uudet työpaikat sitten tulisivat? Jotkut sanovat, että ehkäpä hoiva-alalla ja niin edelleen. No, toki tämä on tulolla ja voimme nähdä, että hoitosektori on kasvamassa. Monet ihmiset löytävät hoivasektorilta työpaikkoja, mutta tuskin nyt kuitenkaan kymmenet tuhannet. Me Tsekin tasavallassa meillä oli niin kutsuttu ihmisten inhimillisten voimavarojen kehityslautakunta. Ne olivat paikallisia ja ne yrittivät äh, tavallaan ennakoida tarpeita tuleviksi viideksi vuodeksi. Ja meillä oli myös äh, uusi, uudelleen koulutusohjelmia, jossa ihmisille opetettiin uusia työpaikkoja, uusia pätevyyksiä, mutta uudelleen koulutuksen jälkeenkin oli vaikea löytää uusia työpaikkoja. Joten tällainen älykäs lähestymistapa tehdä hyvälaatuisia ennusteita on tärkeää. Toinen asia, laittomat työntekijät. Tämä on ollut varsinaista taistoa monen vuoden aikana jo maassani ja me olemme parantaneet työtarkastajien resursseja. Tarkastajia on enemmän nyt, mutta laittomat työntekijät ovat olleet ongelma ja nyt onneksi me kykenemme pitämään sen kurissa. Toki niiden osuus ei ole niin suuri kuin esimerkiksi Espanjassa. On myös muita mahdollisuuksia. Infrastruktuuriinvestoinnit esimerkiksi Meillä on tällä hetkellä hyvä infrastruktuuri, investointitaso, ja ne ovat luoneet paljon mahdollisuuksia uusiin työpaikkoihin. Ja ennen kaikkea ne pitävät työttömyyden kurissa. Eivät nämä nyt ehkäpä ole tällaisilla neuvoja, joita voidaan täytäntöönpanna ihan joka paikassa tahansa, mutta minun maassani tämä on toiminut. Ja oli mitä oli. Tänne rahan pitäisi mennä, sekä EUn rahan että kansallisen rahan. Meidän todellakin täytyy vähentää työttömyyttä. Ja mikäli me emme siinä onnistu, jos me emme saavuta tavoitettamme parissa vuodessa, niin työntekijöiden luottamus hallitukseen, hallituksiin, järjestelmiin romahtaa. Ja tämä on sitten kasvu, äh, kasvualusta poliittiselle ääriliikehdinnälle. Eli täytyy muistaa, että oikeiden ratkaisujen löytäminen ei ole helppoa, enkä tiedä, mit, enkä voisi kuvitella, että meillä olisi niin korkea työttömyys kuin monissa maissa. Eh, äh, kiitos. Ajattelin nyt puhua hollantia. Ensin kädessä Alankomaat ei ole maa, joka olisi tunnettu sosiaali, heikosta sosiaalipolitiikasta. Meillä on yksi parhaita tai korkeimpia minimipalkkoja ja kaikkein korkein sosiaaliturva. Eli kilpailukyky, sosiaaliturva ja työpaikkojen luominen kulkevat yhdessä. Kyllä ne kulkevat yhdessä. Olen täällä kuullut, että ei, mutta ei se niin ole. Esimerkiksi minun kotimaani on tästä hyvä esimerkkiä. Tämä vaatii luonnollisesti jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa. Nyt kuluneena kautena Alankomaissa meillä on ollut koalitiohallituksia, joka merkitsee sitä, että meillä on ollut äh, liberaalipuolue ja, ja, ja työväenpuolue, jotka eivät ole mitään luonnollisia äh, kumppaneita, niin siitä huolimatta me olemme kyenneet äh, toteuttamaan yhdessä oppositiopuolueidenkin kanssa suuria tärkeitä uudistuksia. Sen vuoksi kansallisella tasolla parlamentaarikkojen pitää ryhtyä toimiin, eikä niin, että täällä Euroopassa sanotaan, mitä tehdään. Ei, kun asiat pitää hoitaa ensin kansallisella tasolla kuntoon. Eivät nämä ajat mitään helppoja oli. Meillä on työttömyysprosentti, joka on 6 prosenttia, työttömyys, nuorisotyöttömyys on ongelma ja yli 50 työttömyys on ongelma. Ei niinkään äh, se, etteivätkö he haluaisi tehdä töitä, vaan jos äh, heidän yrityksensä kaatuu tai lomautetaan, niin yli 50-vuotiailla on vaikeaa päästä takaisin työmarkkinoille. Meillä on ongelmia. Tai siis meillä on myös hyvin paljon yksityisyrittäjiä, joka johtuu nimenomaan työmarkkinoiden joustamattomuudesta ja siitä, että lainsäädäntö ei kulje käsi kädessä työmarkkinoiden kanssa. Jotkut täällä sanoivat, että täytyy pyrkiä elinikäisiin työpaikkoihin Minusta ei. Tämä on liian jäykkää. Meidän täytyy löytää järjestelmät, jotka tukevat niin, että ihmisillä on tiettyä turvallisuutta, mutta että ihmiset ovat myös joustavia, että ihmiset siirtyvät työpaikasta toiseen. Ei tarkoita sitä, että olisi tällaisia epävarmoja pätkätöitä, vaan että ihmiset kykenisivät olemaan joustavia. Tämä on haaste, jota me emme ole vielä kyenneet ratkaisemaan Alankomaissa, tästä puhutaan parlamentissa täysillä. No, me tiedämme nyt jo, että kymmenen vuoden kuluttua vähintään 50 prosenttia niistä työpaikoista, jotka nyt ovat olemassa ja jossa ihmiset ovat tänä päivänä työssä, niitä ei kymmenen vuoden kuluttua enää ole olemassa. 50 prosenttia äh, meidän tämänpäiväisestä äh, aktiivisesta ammattiväestöstä työskentelee työpaikoissa, joita ei enää ole. Miten me sitten voisimme taata elinikäiset työpaikat? Tähän haasteeseen meidän täytyy voida vastata ja sen vuoksi sanoinkin, että yritykset ovat ne, jotka luovat työpaikkoja, ei viranomaiset. Yritykset tekevät innovaatioita ja luovat työpaikkoja yhteistyössä muiden kanssa. Esimerkiksi nämä älykaupungit ovat yksi asia, yliopistot, koulut ja kaikki mahdolliset, josta saadaan koulutettua väkeä, koska se on edellytys tulevaisuudelle. Ja sitten etsin täällä Serbian edustaja esitti kysymyksen siitä, mikä olisi paras keino ähm, rahoittaa startup-yrityksiä. No, pienet yritykset, siis PK-yritykset, mutta myös startup-yritykset saavat hyvin vaikeasti rahoitusta. No, meillä on äh, Alankomaissa ähm, semmoinen väline, rahoitusväline, tai väline, jolla voidaan tukea innovaatio- ja tieteellistä tukea, äh, tutkimusta äh, osittain. Äh, no, pankit olivat finanssikriisin vuoksi hyvin pidättyväisiä eivätkä halunneet osallistua tarpeeksi tähän. Ja sen vuoksi start up yritykset lähtivät etsimään asiantuntijoita ja muita rahoituslähteitä. Eli yksi mahdollisuus on joukkorahoitus, tai se, että muut yritykset lähtevät mukaan investoimaan. On myös ihmisiä, jotka sanovat, että 20 vuoden kuluttua pankit eivät enää ole olemassa kaikkein tärkeimpänä rahoittajana. Eli meidän täytyy huomioida tulevaisuuden perspektiivi, eikä vain katsoa taaksepäin, mitä meillä on tai mitä meillä on nyt. Jos unioni haluaa vastata haasteisiin, niin näin täytyy tehdä, enkä ole ollenkaan samaa mieltä Italian eh, edustajan kanssa siitä, että me voisi vastata näihin haasteisiin. Meillä on fantastiset markkinat, meillä on hyvin paljon eh, hyvin koulutettuja ihmisiä, ja uskon, että nimenomaan eurooppalaisina me olemme antaneet eh, näkyä ja nähdä kuinka kaikki jäsenvaltiot omalla tavallaan kykenevät vastaamaan haasteisiin. Ja jos te puhutte kilpailusta Kiinasta, toki kilpailu on kovaa, mutta samanaikaisesti kiinalaiset ovat myös luoneet työllisyyttä. Ja me olemme sen varjolla saaneet lisää työttömyyttä myös, koska olemme toimineet älykkäämmällä tavalla. Yliopistot antavat yliopistot ovat hyvässä asemassa. Ne tekevät ähm, perustutkimusta, mutta myös tämmöistä soveltavaa tutkimusta, innovaatioita ja äh, yritykset voivat muodostaa verkkoja ja tässä kaikessa on niin paljon dynamiikkaa ja ne ovat paljon äh, tuottavampia kuin muissa maissa. Ja tämä liittyy myös siihen, että äh, työntekijät ovat erittäin hyvin koulutettuja. Jos työntekijät eivät ole koulutettuja, niin taistelu on hävitty. Me häviämme joka tapauksessa taistelun halvimmista työ- tai matalimmista palkoista. Me haluamme, että meillä on hyvin koulutettua henkilökuntaa, joka saa kunnon palkan ja joka on tarpeeksi joustavaa. No, onhan se nyt selvää, että ei, ei, ei Alankomaat mikään taivas ole, ei kaikki ole kunnossa, mutta joka tapauksessa meillä on asioita, joiden puolesta taistella. Kiitos. Drei Bemerkungen. Kiitos. Lopuksi vielä kolme huomiota. Me olemme yhtä mieltä, kuten keskustelu osoitte, että tarvitsemme enemmän investointeja sekä julkisia että yksityisiä. Täytyy investoida uudistuviin energioihin, koulutukseen, yliopistoihin, tutkimukseen, infrastruktuuriin. No toinen kysymys, miten tämä sitä kaikki rahoitetaan? No tässä on tämä Junckerin ajatus, joka ei nyt ollenkaan ole joka ei ole yhtään pössömpi. Niin, miten se nyt sitten rahoitetaan? Olen täysin vakuuttunut siitä, että kaikki ei voi tapahtua Euroopan unionin budjetin kautta, vaan kaikki on mahdollista vain, jos saadaan tuoretta rahaa peliin ja yksityisiä investoijia. Tärkeät tutkijat puhuvat investointi ähm, tämmöisestä reservistä. Ja se on yksi mahdollisuus. Junckerin suunnitelma on toistaiseksi ainakin täysin alirahoitettu Euroopan tasolla että kansallisella tasolla pitää miettiä, millä tavalla me haluamme solidaarisesti saavuttaa tämän vahvistettujen investointien tavoitteen Euroopassa. Ja näillä investoinneilla on tarkoitus luoda työllisyyttä. Ja sitten vielä yksi huomio. Uskon, että Euroopan tasolla meidän täytyy miettiä myös sitä, millä tavalla Euroopan sosiaalirahaston tukia voidaan käyttää niin, että ne valtiot, jotka ovat joutuneet talouskurimuksen kouriin, että niitä saataisiin nopeammin jaloilleen, että heidän, heidät saataisiin pois tästä kaameasta tilanteesta. Brigitte, lopuksi sanoit, että muutaman kymmenen vuoden kuluttua 50 prosenttia työpaikoista, nykyistä työpaikoista on kadonnut. No jotkut sanovat 20 vuotta, jotkut sanovat 30 vuotta. Se on tämä kristallipalloon katsominen hankalaa. Mutta jos tärkeät teollisuudet ja tutkijat sanovat, että se mikä käynnistyi teollisuus vallankumouksessa jatkui digitalisoitumisella ja niin edelleen ja niin edelleen, niin seuraavan 20 vuoden aikana tapahtuu 30-40 prosentin tuottavuusloikka, joka on enemmän kuin mitä Saksassa tuottavuuden alalla on tapahtunut viimeisen 25 vuoden aikana. Eli silloin me puhumme ihan erilaisista kategorioista, työpaikkojen turvaamisesta. Ja me tarvitsemme emme, ei meidän tarvitse puhua silloin enää 2020 tavoitteiden työllisyystavoitteista. Ja sitten tulee toisenlaisia työpaikkoja, toisenlaista teollisuutta. En kuitenkaan ole ihan näin toiveikkas. En minä usko, että tämä itsellään tapahtuu vaan tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy saa käynnistää poliittisesti ja taloudellisesti uusi prosessi ja saada se käynnistettyä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla, eikä sanoa, että kaikki menee jo hyvin. Ei, vaan meidän täytyy vahvemmin keskittyä siihen, minkälaista ähm, kehitystä tuottavuuden alalla on ja miten se liittyy siihen, kuinka me luomme ihmisille työpaikkoja, joista ihmiset voivat elää. No niin, kiitän äh, sydämellisesti Brigitte van den Byrhiä ja Jaroslav Savadilia teidän puheenvuoroistanne ja teidän osallistumisestanne, läsnäolostanne. Ja päätämme tältä illalta tämän. Tapaamme ilta aterialla ja huomenna jatkamme sitten keskusteluita täällä parlamentissa. Kiitokset tästä päivästä.